käymme tätä läpi hieman eri järjestyksessä kuin mitä alun perin ajateltiin. Silvi on hävinnyt, hän oli täällä kyllä. Hänen pitäisi olla täällä näin. Silvi, sinun pitäisi olla täällä edessä. Okay. Uh, sorry about that. So, um, so what I Niin, tervetuloa siis kaikille. Täällä on, tänne tulee Galtieri ja Brock paikalle, jotka ovat kaksi parlamentin neuvottelijaa. Vakaushallintopaketista tällaisen rahaunionissa. Tuon huippukokouksen pää, seuraus 8.9.11 pidetyssä kokouksessa oli tiukempi budjettikuri ja tämä nyt sitten ilmenee uudessa sopimuksessa 17 eurovyöhykkeen maan välillä. Se on myös avoin muille liityttäväksi. Yleisen finanssipoliittisen sopimuksen mukaisesti sanktioita sovelletaan heti niihin maihin, jotka ylittävät 3 prosentin alijäämän jossa sitä päättää kolme neljäsosalla eurovyöhykkeen maiden äänistä. Vuosin, vuosittainen rakenteellinen alijäämä ei myöskään saa ylittää nimellisen BKTn 0,5 prosenttia. Budjetit, jotka ovat tasapainoisia tai ylijäämäisiä, otetaan myös tässä suhteessa huomioon. Lisäksi on tehty pitkän aikavälin sitoumus pidempiaikavälistä ähm, integroitumista kohtaan. Näin muun muassa maaliskuussa 2012 Van Rompuyn johtamassa kokouksessa. Nyt siirrymme kuulemaan Roberto Galtierin lyhyttä esitystä ja kokemuksemme eiliseltä päivältä on se, että todennäköisesti teillä on jotain kysymyksiä, missä tapauksessa palaan parlamentin esittelijöihin, jotta nämä voivat vastata kysymyksiin sitten lopuksi. Ja jos jotain vielä jää, niin itsekin otan asian kantaa. Roberto, ole hyvä. Grazie, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä mahdollisuus, kun nyt keskustelemme finanssipoliittisesta sopimuksesta kansallisten parlamenttien kanssa, eli niiden kanssa, jotka edustavat eri parlamentteja ja jotka ratifioivat tämän sopimuksen. Euroopan parlamentti on ollut tarkkailijana mukana neuvotteluissa jotka ovat johtaneet tähän sopimustekstiin, joka allekirjoitetaan seuraavassa neuvoston kokouksessa. Meillä on lähestymistapa, jota voisin kuvailla kriittisenä sitoumuksena. Kriittisyys liittyy siihen, että meidän kannaltamme hallitusten välinen sopimus ei ollut paras mahdollinen ratkaisu – ja joillekin meistä se ei ollut myöskään tarpeellinen oikeudellisesti. On totta, että Ison Britannian veto on johtanut nyt uudistukseen pöytäkirjan 12 osalta erityislainsäädäntöprosessissa, johon edelleen vaaditaan yksimielisyys. Ja nyt on käynyt väistämättömäksi se, että on ollut pakko tehdä hallitusten välinen sopimus. Mutta tämä tapahtui myöskin siksi, että oli oletettu, että olisi tarpeellista uudistaa perussopimuksia. Ja tämä pohjautuu sille ajatukselle, että kasvu- ja vakaussopimus viime vuosina on osoittautunut liian heikoksi. Mutta tämä olettamus on asia, josta voimme keskustella, koska kasvu- ja vakaussopimuksen uudistaminen, eli tämä niin sanottu six-pack, joka äskettäin tehtiin, niin meidän mielestämme tämä uudistus on huomattavasti vahvistanut kasvu- ja vakaussopimusta. Ja tietysti voidaan sitten keskustella siitä, että miten Sixpackin kanssa voidaan ratkoa vanhoja ongelmia. Joten näin ollen tämä kritiikki liittyy tähän hallitusten väliseen välineeseen ja siihen, kuinka tarpeellista on ollut puuttua näihin asioihin. Ja meillähän on tässä EUn lainsäädäntöprosessi käynnissä ja se oli tietysti meidän kriittisen lähestymistapamme perusta. Myöskin olemme lähteneet siitä ideasta, että budjettivastuu on tarpeellinen ennakkoehto, mutta ei kuitenkaan riittävä. Joten meidän mielestämme nyt on kiireellistä toimia ja puuttua myöskin solidaarisuuteen ja kasvupuoleen. Mutta en nyt puhu näistä sen enempää. Mutta puhun nyt sopimuksesta. Meidän lähestymistapamme on ollut kriittinen, mutta se on kuitenkin ollut myöskin sitoumus. Ja muiden toimielinten ja hallitusten rinnalla – me katsomme, että olemme vaikuttaneet tekstin parantumiseen tämän sopimuksen osalta. Ja erityisesti on nyt vältetty se riski, joka ensimmäisessä luonnoksessa mielestäni oli hyvin voimakkaasti esillä. Eli sopimus, joka jollain tapaa määrittelisi rinnakkaishallinnon, joka on erilaista kuin yhteisön tasolla. Ja nyt siinä olisi tiukempi aikataulu, mutta myöskin enemmän harkintavaraa, eli vähemmän tehokas. Jos nyt katsotaan lopputulosta näistä neuvotteluista ja tätä lopullista sopimustekstiä, siinä on edelleen tiettyjä ongelmia, mutta kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että lopputeksti ei määrittele näitä riskejä. Ja kyseessä on teksti, joka jollain tavalla on aika johdonmukainen, ei ihan täysin, mutta aika johdonmukainen. Ja se täydentää EUn lainsäädäntöä. Ja näin on ne myöskin EUn toimielinten roolia. Sanon nyt tämän, koska uskon, että tästä asiasta tullaan vielä keskustelemaan. Eli nyt tätä voidaan pitää laillisena nimenomaan siksi, että se ei ole rooli, joka pohjautuisi erilaisille sitoumuksille kuin ne, jotka on lainsäädännössä määritelty. Eli jollain tavalla tämä sopimus sitouttaa kansallisvaltiot noudattamaan EU-lainsäädäntöä siltä osin, kun sitä täytyy tulkita ja noudattaa toimielimissä, jolla on tämä tehtävä perussopimusten nojalla. Tämä ei tule mistään muualta, tämä velvollisuus, vaan tämä velvollisuus on ollut jo olemassa. Ja nyt valtioilla on lisävelvoitteita omassa kansallisessa lainsäädännössään. Näin ei ollut alkuvaiheessa. Aluksi oli erilaisia tehtäviä, mutta EUn toimielinten tehtävä ei ollut katsoa, että kenen pitäisi valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa. Ja kuten tiedätte, sopimuksen ydin on artikla 3, eli artikla, jossa velvoitetaan jäsenvaltiot ottamaan käyttöön mieluiten perustuslakiin. Ja tämä nyt on huomattava muutos, koska kyseessä ei enää ole pakko muuttaa perustuslakia, vaan tämä on vaihtoehto – jota pidetään parhaimpana. Ja oikeudellisesti, kun ajatellaan tätä paremmuutta, on niin no, sellaista nyt ei oikeudellisesti ole, mutta tämä on vaihtoehto, joka on mahdollinen. Ja tästä voivat sitten yksittäiset parlamentit päättää. Eli parasta olisi, että tämä sääntö otettaisiin mukaan perustuslakiin, eli velvollisuus noudattaa budjettisääntöjä, jotka ja puhun nyt tästä alkuperäisestä sanamuodosta, siellä se on paremmin määritelty, koska nythän puhutaan rakenteellisista kysymyksistä eikä tilinpidollisista. Eikä siinä puhuta enää vuositason alijäämästä, niin kuin joulukuun neuvoston kokouksen päätelmissä oli todettu, vaan keskipitkän aikavälin tavoite on juuri se sääntö, jota on noudatettu EUn lainsäädännössä. Eli kyseessä on tavoite, jonka komissio on määritellyt. Tämähän on määritelty jo perussopimuksissa, joten kyse ei ole mistään uudesta tehtävästä, joka annettaisiin komissiolle. No vielä on pieni ero, koska tässä on tämä 0,5 prosenttia maksimihaarukkana rakenteellisten alijäämien osalta, kun taas yhteisön lainsäädännössä puhutaan yhdestä prosentista. Mutta tämä ero on kuitenkin aika pieni kahdestakin syystä. Ensinnäkin, koska tämä 0,5 prosenttia koskee maita, joissa on velka alle 60 prosenttia BKTstä. Eli Sixpackin osalta nämä maat joutuvat vähentämään velkaansa, ja sehän tekee silloin velasta alle yhden prosentin suuruisen. Mutta maat, joissa velka on yli 60 prosenttia, niitä, siis nyt, ai, no, anteeksi, nyt sanoin väärinpäin. Eli jos on alle 60, niin sitten se on 1 prosentti. No sitten toiseksi meillä on johdatosan kappale, jossa pyydetään tai oikeastaan todetaan, että siinä tuetaan komission ehdotusta noudattaa 0,5 prosenttia yhteisön tasolla yleisemmin. Mikäli näin tapahtuu, niin sitten se on täysin yhdenmukainen artiklan kolme kanssa ja yhteisön lainsäädännön kanssa. Eli tämä on ongelma, josta pitää puhua ja jota pitää myöskin tulkita. Jos tämä sääntö, eli siis ne luvut, tai sitten muuttuvat luvut, Eli rakenteellinen alijäämä, kuten se on yhteisön lainsäädännössä määritelty, se saattaa muuttua tulevaisuudessa ja silloin pitäisi muuttaa näitä parametreja. Sitten lopuksi vielä toinen kysymys. Ja siitä varmaan olisi hyvä keskustella. Eli yhteys johdantosan kappaleeseen, jossa puhutaan pk-yrityksistä. Sopimuksessa puhutaan pk-yrityksistä – Joten tässä nyt on kaksi väliaikaista osiota. Se, jos niitä ei noudateta, saattaa johtaa siihen, että maa ei voi käyttää enää pk-yritykselle varattuja varoja. Sitten kun nämä on ratifioitu, siitä kestää vielä vuosi ennen kuin sopimusta pannaan täytäntöön. Eli uudistus lainsäädännössä, perustuslaissa – Ja sehän liittyy myöskin tähän oikaisuvälineeseen. Ja tässä on kaksi vuotta aikaa, ja ne pitää ottaa huomioon silloin, kun määritellään näitä määräaikoja ratifioinnille. Eli meidän pitää miettiä myöskin tätä aspektia. No paljon muutakin olisi kerrottavana suhteesta kansallisiin parlamentteihin, joka on paremmin selvitetty artiklassa kolme. Ja tietysti myöskin sääntö, joka liittyy tuomioistuimen rooliin. Ja tähän liittyy myöskin järjestely, joka sitten hyväksytään seuraavassa neuvoston huippukokouksessa. Mutta tietysti olemme valmiita palaamaan näihin kysymyksiin vielä, jos on kysyttävää. Kiitos. Thank you, uh, Roberto. Uh, that was supposed to be five minutes, um, but uh, it's probably impossible to do. Kiitoksia, Roberto. Puheen oli tarkoitus olla vain viisi minuuttia pitkä, mutta ilmeisesti asian käsittely viidessä minuutissa on mahdotonta. Nyt annan puheenvuoron Elman Brokille, joka on toinen parlamentin äh, esittelijä. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, äh, gestatten Sie... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama täydennys. Ensinnäkin väärinkäsitys, joka usein tulee esille, että sopimuksen keksiä joutuisi myöskin löytämään ratkaisun kriisiin. Tällä sopimuksella kriisiä ei voida ratkaista. Eikä sen tarkoituksenakaan ole ratkaista kriisiä, vaan se on yksi rakennuskivi prosessissa, jossa halutaan luoda finanssipoliittista kurua, kuria ja että säännöistä pidetään kiinni. Eurooppalainen ohjausjakso, six-pack kasvu- ja vakaussopimuksen vahvistaminen ja paljon muuta. Nämä kuuluvat kaikki tähän mukaan. Ja tässä oli kaksi, kolme asiaa, joita ei voitu ratkaista Lissabonin sopimuksella, koska sopimus totesi täysin päinvastaista tai ei sanonut näistä asioista mitään, eikä näin ollen näille asioille ollut oikeus perustaa. Kyseessä on tämä niin sanottu kultainen sääntö, golden rule, ja täytyy sanoa, että jäsenvaltioilla on vastuu noudattaa tätä sopimusta kansallisessa lainsäädännössä. Tämä ei eurooppa liity millään tavalla. Mutta kaikkien pitää noudattaa näitä sääntöjä, kasvu- ja vakaussopimusta, esimerkiksi Sitähän on rikottu monissa valtioissa. Ensimmäiset olivat Saksa ja Ranska kymmenisen vuotta sitten. Sitten käänteinen enemmistö alijäämämenettelyissä. Tämä käänteinen enemmistö, joka on lähes automaattinen, ja se ei liity siihen, onko lainsäädäntöä pantu täytäntöön vai ei. Tämähän liittyy Maastrichtin sopimukseen, mutta näitä sääntöjä ei ole aina noudatettu ja sen jälkeen niitä on muutettu ja myöskin kasvivakaussopimusta on uudistettu ja tämä automaattinen järjestelmä hylättiin silloin, koska silloin ei ymmärretty, millainen rooli on kansallisella suvereniteetillä. Ja tämän sopimuksen nojalla nyt on mahdollisuus, että komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että komission kanta voidaan kumota vain, mikäli jäsenvaltioilla on määräenemmistö komission kannan, kantaa vastaan. Ja tämän ratkaiseva askel eteenpäin. Ja lisäksi on myöskin niin, että perustuslaissa esimerkiksi oma poliittiryhmäni 2004 ehdotti, että että Euroopan tuomioistuin voisi toimia myöskin valuuttarahaston yhteydessä. Mutta tästä asiasta ei saatu mitään yksimielisyyttä, ja perusteena oli se, että vain mikäli tuomioistuin pyydetään hoitamaan asiaan, niin vain silloin kasvivakaussopimuksella on uskottavuutta. Emme uskoneet, että näin voitaisiin toimia ilman mitään oikeudellisia seuraamuksia. Tällainen mahdollisuus on nyt olemassa. Se, joka ei pidä säännöistä kiinni, saattaa joutua EU-tuomioistuimeen. No, ongelmia on nyt tullut esille. Tämä sopimus ei ole mikään yhteisön sopimus. Ja komissio voi viedä ei voi viedä tuomioistuimeen asiaa, joka ei liity EU-toimivaltuuksiin. Ja tämä nyt on ratkaistava, mutta nyt katsomme, että kun katsotaan millaisen analyysin komissio tekee yksittäisistä jäsenvaltioista tai jäsenvaltioryhmästä, niin uskon, että tästä päätetään ensimmäinen maaliskuuta. Ja erityisesti Troikka neuvostossa sitten selvittää näitä asioita. Eli siinä katsotaan, miten näitä kanteita voidaan nostaa, kun säännöistä ei pidetä kiinni. Finanssipoliittiset toimenpiteet, tarkistustoimenpiteet, kun otetaan huomioon myöskin kansallinen suvereniteetti ja kansalliset parlamentit budjettikysymyksissä, niin tämä voi johtaa siihen, että tulevia kriisejä voidaan välttää ja tämän kriisin selviämisestä voidaan selvitä helpommin. Meidän täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia ja parantaa kilpailukykyä ja tuotantoa jäsenvaltioissa ja tasoittaa epätasapainoja eurooppalaisissa talouksissa. Ja tästä sitten koituu myöskin kasvua. suuret määrät varoja eivät ole mitään investointeja, elleivät ne kohdistu nimenomaan rakenteisiin. Ja tästä syystä, mikä tämä finanssipoliittinen sopimus, jos nyt saksalaisena voi sanoa, niin hallitus, hallituspuolueen edustajana, niin silloin meidän täytyy miettiä rakenteellisia muutoksia kasvukysymyksissä, ja niihin täytyy kiinnittää paljon enemmän huomiota – millä tavalla asioita voidaan edistää, kuten Alain Lamassou totesi. Eli näitä asioita pitää korostaa. Rakennerahastot pitää palauttaa niiden alkuperäiseen tehtävään. 18 vuotta sitten keksittiin rakennerahastot, ja kun, kun ruvettiin rakentamaan sisämarkkinoita. Eli rakennerahastojen tarkoituksena oli tukea heikkoja alueita ja maita, jotta ne pystyvät kilpailu, kilpailemaan sisämarkkinoilla. Ja tuleville rahoituskaudelle 50 tai 60 miljardia euroa on varattu tähän. Jos näitä varoja, eli 50 miljardia per vuosi, jos niitä käytetään tehokkaammin kilpailukyvyn parantamiseen, erityisesti pk-yrityksissä, niin silloin se on huomattava osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta, jolla voidaan parantaa kilpailukykyä vähemmän kilpailukykyisissä maissa ja alueilla. Olemme rahoittaneet monia hyviä asioita rakennerahastoista, ja ehkä ne nyt pitäisi unohtaa ja palata tähän alkuperäiseen ideaan, jotta epätasapainoja saadaan poistettua Euroopan sisämarkkinoilta, ja niitä ei voida poistaa vain siten, että vahvemmista tehdään heikkoja, vaan siten, että heikommista tehdään vahvoja. Ja näin ollen voimme saada aikaan sisämarkkinoille jälleen tarvittavan tasapainon. Kiitos. Thank you very much. Uh, um... Kiitoksia. Ja nyt Euroopan Tanskan parlamentin jäsenen puheenvuoro. Jens Joel puhuu Tällä hetkellä vain neljä puheenvuoropyyntöä tullut, joista kolme yhdistyneessä kuningaskunnasta. Jotta saataisiin vähän enemmän näkemyksiä esille, niin rohkaisisin muitakin pyytämään puheenvuoroa. Ja nyt puheenvuoro siis Jensillä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät kollegat, minulla on suuri ilo saada olla täällä osallistumassa toivottavasti hyvin hedelmällisen keskustelun sopimuksesta ja tulevaisuudesta. Kun olen työskennellyt tässä talossa usean vuoden ajan, olen kyllä Euroopan myönteinen, mutta myös parlamentin jäsenä ja kansallisesti katsoen mm, sanoisin, että eurooppalaisilla on vielä pitkä matka kuljettavana. Pääkohtani tänään ovat se, että tarvitsemme enemmän kuin ähm, rahoituskuria päästäksemme tästä asiasta eteenpäin. Meidän täytyy keskittyä yhteisiin eurooppalaisiin tavoitteisiin, ja tarvitsemme enemmän kansallisten parlamenttien suoraa sitoutumista tulevassa institutionaalisessa kehyksessä. Tanskan parlamentin enemmistö on halunnut olla osa tätä uutta sopimusta. Tanska noudattaa kaikkia finanssipoliittisen sopimuksen osia, jotka ovat avoimia eurovyöhykkeen ulkopuolisille maille, tämän niin sanotun kultaisen säännön noudattamista mukaan lukien. Ja kuten useat muutkin kansallisparlamentit, uskoisin, että Tanskan parlamentti edelleen pyrkii löytämään tässä Six ja Two-Pack-asiassa eurooppalaisessa ohjauskaudessa oman paikkansa, kuten myöskin finanssipoliittisessa sopimuksessa. Emme ole aivan varmoja siitä, millä tavalla kansallista uudistusohjelmista ja makrotaloudellisista epätasapainoindikaattoreista pitäisi toimia. Mutta kun keskustelemme siitä, mitä tulee tulevaisuudessa tehdä, minun mielestäni meidän täytyy keskittyä poliittisiin valintoihin ja institutionaaliseen kehykseen. Ensinnäkin talouskuri on ennakkoedellytys, mutta ei ratkaisu sellaisena. Kun halutaan päästä kriisin yli, en usko, että menestymme, jollemme luo työpaikkoja. Monet kollegat ovat tämän sanoneet viime päivien aikoina. Ja kun Joseph Stiglitz, taloustieteen professori, kävi Tanskassa, hänen viestinsä oli selvä, että meillä on historiassa esimerkkejä siitä, että ilman investointeja ja työpaikkaluontia ei kriisistä päästä yli. Aiomme täytäntöönpanna ja hyväksyä uudet rahoituskuria koskevat säännöt, mutta meidän täytyy se kuri yhdistää työpaikkojen ja talouskasvun luomiseen. Siitä syystä on minusta lilahduttava eilen kuulla komission puheenjohtajan puhuvan äh, hanke joukkovelkakirjoista. Ja meidän täytyy näin ollen kanavoida näiden ongelmien ratkaisuun yhä enemmän rahaa. Tämän päivän asiani on se, että meidän täytyy luoda myös työpaikkoja ilman uusia joukkovelkakirjoja. Meillä on paljon direktiivejä tätä varten. Kaksi miljoonaa työpaikkaa täytäntöönpano- ja vaiheessa, kun energiatehokkuusdirektiivi hyväksytään. Keskitytään BKT-kasvuun, jos viemme digitaalimarkkinat päätökseen. Ryhdytään toimiin. Me vaadimme poliitik- kreikkalaiselta poliitikolta, että nämä ryhtyvät toimiin ja vievät läpi erittäin tiukat ja kivulle päätökset. Ja patenttiviranomainenkin täytyy saada toimivan patenttisäännöstä, jota muuten tarvitaan todella kipeästi pk-yritysten toimista. Yleensä nämä pk-yritykset ovat meille niin tärkeitä. Tiedän, että tässä vaaditaan kansallisten parlamenttien, MEPien ja ministerien välillä kompromisseja, mutta ainoa tapa edetä on tämä, jos haluamme, että Eurooppa saa aikaiseksi tuloksia. Tämänhetkinen Tanskan puheenjohtajavaltio on luonnostellut prioriteetit sisämarkkinoilla vihreämpi Eurooppa ja se, että sovimme monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka itse asiassa turvaa rahoituksen Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä prioriteetit pohjautuvat jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Toisin sanoen, emme tarvitse mitään hienoja uusia kehyksiä. Meidän täytyy täytäntöönpanna ja hyväksyä se, mikä meillä nyt on edessämme puheenjohtajavaltio on nimennyt ohjelmansa Eurooppa töissä ja uskoisin, että nyt täytyy kärjää hihat ja ryhtyä töihin. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin yhteistä keskustelua. Sitä eivät voi käydä pelkästään EU-toimielimet Brysselissä. Ja tästä pääsen lopulliseen kohtaan. Niin uuden sopimuksen nojalla tarvitsemme enemmän vuoropuhelua kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan komission välillä. Malli siihen, miten tämä tarkalleen voisi tapahtua, riippuu siitä, minkälaiset valvontaprosessit kansallisilla parlamenteilla on. Artiklassa 13 viitataan kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien konferenssiin, jossa tavoitteena on keskustella kansallisesta budjettipolitiikasta. Se saattaisi olla oikein hyvä ajatus. Mielestäni kuitenkin tarvitaan sitä, että kansallisten parlamenttien täytyy viestittää suoraan myös komission kanssa esimerkiksi ää, vuosittaisesta kasvuselvityksestä ja maakohtaisista suosituksista. Tämä keskustelu varmaan jatkuu kosakin kollegoidemme suulla. Lopuksi haluaisin todeta, että seuraavaksi meidän täytyy keskittyä työpaikkojen luontiin, rahoituskurin täydentämiseksi. Ja meidän täytyy nopeasti vielä loppuun osa näistä direktiiveistä, jotka ovat jo valmiina. Täytyy jättää hieman enemmän kansalliset intressit syrjään ja olla enemmän sitoutunut kansallisesti katsoen. Kiitoksia. Thank you. Uh, now the floor to Sylvie Goulard. <clears throat> Kiitos kaikille siitä, että olette paikan päällä. Yritän puhua lyhyesti, koska kollegat ovat sanoneet jo hyvin paljon. Täällä on kolme edustajaa parlamentista Kolmas oli verhofstadt ALDE-puolueryhmän puheenjohtaja. Yritän puhua yhtä hyvin kuin hän osaa puhua. Minä olen yksi Sispakin pakin äh, miet mietinnön laatioista. Roberto ja Elmar sanoivat jo asian hyvin. Ei pidä odottaa tältä sopimukselta, tai ei pidä odottaa, että missä, että miksi sitä ei ole vielä tehty aikaisemmin. Kuka ei ole puhunut EKPstä täällä? Mario Draghi oli joulukuun alussa täällä tässä salissa, kun hän tuli ensimmäistä kertaa parlamentin täysistuntoon puhumaan tästä fiscal compactista uudesta sopimuksesta. Tämä sopimus siis koetaan tärkeäksi hyödylliseksi, jotta EKP, Euroopan keskuspankki, voisi tehdä sitä, mitä se tekee ja jatkaa jatkossakin toimintaansa. Ö, ollaan huolissaan maista, jotka ovat erittäin, ö, pitävät kiinni tarkasti siitä, että EKP astuu ulosta ulos roolistaan, jonka sopimus sille on määrännyt ja rajannut. Mutta meidän ei pidä tässä pidä antaa liikaa painoarvoa tälle tekstille. Kyllähän sillä on jo oma painoarvonsa, mutta sulkee erään syklin, jossa haluttiin parantaa kuria. Ja nyt olemme, meillä on suunnaton työmaa edessämme. Minä haluan korostaa, korostaa kahta seikkaa. Ensimmäinen ongelma on meidän uskottavuutemme kollektiivisesti. Uskon, että koska mehän olemme tässä nokikkain, niin voisimme puhua avoimesti ilman kiertoilmaisuja. Kyllähän se on vaikeaa, jos me haluamme uskottaa usko, saada kaikki maailman investoijat uskomaan, että meillä on yksi yhtenäinen valuutta, joka on vahva ja olemme varmiita menemään eteenpäin, tekemään kaikki taloudelliset yhteiskunnalliset sopimukset, jotka kulkevat käsi kädessä tämän yhtenäisen valuutan kanssa. Me olemme sitä mieltä, että voisimme jatkaa samoin käsitteen kansallisen suver- suvereniteetin kerran. Ehkä tätäkin vastutetaan, mutta meidän pitää luoda itsellemme dynaamisempi näkemys asioista ja tukea sitä ja myös muistaa, että kun eurosta päätettiin vuonna 1992, jolloin uusi aikakausi alkoi kaikille jäsenmaille. Ne maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, mutta haluavat liittyä siihen, myös ne maat tekivät sitoumuksen, sitoutuivat erittäin vahvasti poliittisesti tähän, eivätkä ne nyt voi lähteä ilmaisemaan sitä muutosten kautta, jotka olisivat toimielimen äh, toimielimiin vaikuttavia, eikä, eivätkä voi käyttäytyä miten haluavat. Pitää muistaa, että ottaa, otetaan hyöty irti, mutta ei pidä lähteä muuttamaan sitä vain sen takia, jos todetaan, että se ei nyt toimi. Viime vuosien aikana on voitu huomata, että sopimuksia oli noudatettu kirjaimisesti, niin kuin Elmer sanoi. E, vuonna 1975 tuomioistuin antoi päätöksensä. Jotkut ovat olleet viisi veisaamatta näistä päätöksistä ja niiden noudattamisesta, mutta täytyy suhtautua varauksellisesti, mutta ei voida ajatella enää niin kuin aina mennä menneisyydessä ajatellen meillä pitää olla hyvin konkreettinen, käytännönläheinen lähestymistapa ja näkemys. Pystymmekö me vakuuttamaan, että olemme uskottavia Äh, Milwaukee, joka, se, joka hoitaa esimerkiksi jotain eläkerahastoa paikallisesti, kyllä hänenkin pitää voida luottaa. Mitä vähemmän nämä järjestelmät ovat monimutkaisempia, sen uskottavampia me olemme. Ja sanon tässä ohimenne, mikä on vielä tärkeämpää meille kaikille. Mehän olemme kansan valitsemia. Emme me pysty vakuuttamaan kansalaisia, että toimimme vakavasti, jos jatkamme näin. Me edustamme aikuisia. Ei tässä pidä uskotella Euroopan kansalaisille, että vanhat asiat pysyvät ennallaan muuttumattomina. Meidän pitää antaa vastauksia kysymyksiin kysymyksiin. Tässä on kyse työllisyydestä ja kasvusta ja sehän tässä nyt merkkaa. Jos jotkut eivät halua tulla euroalueeseen, niin ihan hyvä, se on niiden valinta, mutta kun ollaan siinä euroalueen sisällä, silloin pitää vaihtaa käyttäytymistä. Toinen tärkeä asia on demokratia. Tämä uusi sopimus vain painottaessaan sen vain kukoistamaan tämän Sixpackin myötä. Peruskysymyshän nousee tässä esille. Eli miten me voimme taata Euroopan kansalaisille että he ovat mukana voimakkaasti vaikuttamassa niihin päätöksiin, joita tehdään Euroopan tasolla. Kun Eurooppa-neuvosto kokoontuu, huippukokous kokoontuu, jokainen siellä omaa kansallisen kiistämättömän legitimiteetin, mutta ei se tarkoita sitä, että kollektiivinen legitimiteetti olisi aina läsnä. Ei se tarkoita aina sitä, että ollaan riittävän avoimia, ei se aina tarkoita sitä, että riittävästi julkisia keskusteluja. Ja mahdollisen sensuurin ja julkisen kontrollin puute niitä kohtaan, jotka tää päättävät Euroopassa, tämä on ehkä tabu, mutta minulle tämä on todellinen ongelma. Ei tässä ole kyse kansallisen legitimiteetin lisäämisestä. Meillähän on käynnissä Ranskassa aivan huikea presidentti kampanja käynnissä, ehkä muissakin maissa on näin, mutta meillä ei ainakaan puhuta tarpeeksi Euroopasta, puhutaan keskustasta, oikeistosta ja vasemmistosta, mutta tämä käydään joissakin, ehkä tämä käydään myös kes- tietyllä tavalla, jossa ei kajota tähän aiheeseen, mutta me olemme kansallisia kansan valitsemia edustajia, meillä on erityismandaatti, me olemme avainasemassa, milloin tämä mandaatti annettiin ja miten ja koska, meidän pitää myös pystyä uudistamaan sitä. Joskut ovat täällä täällä paikan päällä jo ennen kriisiä. Heillä on valmiita ratkaisuja kriisiin ratkaisemiseksi. Eilen minä myös puhuin tästä ulkoisista tekijöistä. Ehkä se oli ihan tieteellinen sana. Miten me toimimme niin, että ne päätökset, jotka tehdään joissakin jäsenvaltioissa, äh, eivät vaikuttaisi toisiin jäsenvaltaihin äh, syvällisesti pelottavalla tavalla. Ja että tämän maan kansalaiset eivät voi sanoa sanansa. Tässä on kyse myös palkkakilpailukyvystä. la compétitivité kun puhutaan palkkojen kilpailukyvystä, anteeksi, kilpailukyvystä, miten se vaikuttaa työllisyyteen ja palkkatilanteeseen, se voi vaikuttaa erittäin syvällisesti tietyn maan päätöksiin. Mitä me jatkossa teemme tätä vastaan taistellaksemme? Sispakissa on uutuus, jossa puhutaan makrotalouden tasapainosta, joka on ensimmäinen askel hyvään suuntaan. Mitä voidaan tehdä lisää? Minä lopetan nyt tähän, mutta halusin painottaa vielä, että olemme erittäin kaukana maalista, olemme erittäin kaukana lopputuloksesta, kuten Tanskan parlamentin edustaja sanoi, että meillä on talousvisio, ajateltiin, että budjettikuri riittäisi, nyt pitää saada laajempi visio, nämä laajempi näkemys asioista, mutta meiltä puuttuu tiettyä demokraattista riittävää lähestymistapaa. Mikä on yksi vaaratekijä vielä? Me voimme, me voimme pelastaa euron, mutta emme saa kansalaisia vakuuttuneeksi tästä asiasta. Okay, thank you very much. Uh, no niin, kiitoksia kovasti. Ja näin sitten siirrytään puhujien vuoroon. Minäpä kello mihin järjestyksen olen laittaneet, suurin piirtein niin kuin ne ovat tänne sisään tulleet. Ja jos yritätte pysyä noin kolmen minuutin aikarajassa, niin sitten myöskin esittelijöillä on mahdollisuus vastata joihinkin spesifisiin kysymyksiin, joita saattaa tulla esille. Joten Bill Cash yhdistyneestä kuningaskunnasta, James Clapperton sen jälkeen yhdistyneestä kuningaskunnasta. No tämä on se järjestys, jossa nämä annettiin sisään. No tietysti voitaisiin siinä ottaa huomioon myös sen, että ihmiset kuuluvat eurovyöhykkeeseen tai ei. Minä olen puheenjohtajana täällä. Ja sen jälkeen Sucheli Sloveniasta, Vodru Luxemburgista, Pervenche Berez Lyndon Harrison Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Giorgetti Italiasta ja Donahue Irlannista. Eli näin alkuun Bill Cash ensinnäkin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Elmarilta saimme kuulla, että sopimuksen tavoitteena on antaa sääntöjä, mukaan lukien kultainen sääntö, niin että ihmiset noudattavat niitä. Ymmärrän kyllä tämän aivan hyvin. Kuitenkin haluaisin todeta, että on suuri epäilyä sen suhteen, mikä on tämän sopimuksen laillisuus. Ja jos Euroopan yhteisönä tai unionina meidän on tarkoitus lähteä liikkeelle siltä pohjalta, että jollain tavalla pakotetaan näihin sääntöihin seuraamalla menettelyä, joka itse asiassa vesittää oikeusvaltioperiaatteen, niin silloin syntyy kyllä kysymys siitä, miten koko Euroopan unioni on kestävä. Liittokansleri Merkel totesi eilen, että hän ei halua ryhtyä riskeihin. Hän voisi kyllä niihin, mutta hän ei halua ähm, mutta hän ei halua mihinkään riskialttisiin yrityksiin ryhtyä. Ranska on tietysti aivan oleellinen osa tätä koko yritystä ja oikeusvaltioperiaate pohjautuu demokratiaan. Ja en tietysti aio nyt mennä kaikkiin näihin eri syihin. Paul Craig, professori, antoi valiokunnallemme erittäin hienon esityksen sopimuksen laillisuudesta – ja otan esille vain yhden virkkeen, on tärkeää pohtia sitä, voidaanko sopimus antaa uusi, voiko sopimus antaa uusia tehtäviä Euroopan toimielimille. Minusta se olisi olemassa oleva Lissabonin sopimuksen vastaista ja sen periaatteiden vastaista. Ja tässä on 11 sivua analyysiä sen tueksi. Tätä taustaa vasten ja muita juridisia näkemyksiä vasten, joita on esitetty erittäin korkealta tasolta, Tämä on vakava kysymys. Me tiedämme, että vakaus- ja kasvupakettia vastaan on rikottu aiemmin, ja todellinen kysymys pähkinänkuoressa on se, onko se, mikä tapahtuu, se, että kuten vaikkapa Vivian Reddingin Wall Street Journalin kirjoittama artikkeli toisessa päivänä, saada aikaiseksi liikehdintää ja pakottamalla saada aikaiseksi tilanne, joka ei toimi. Se on ongelma. Se ei kohdistu pelkästään yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Koska nämä kultaiset säännöt, eikä ole relevanttia todeta, että emme ole tämän sopimuksen osapuoli siitä syystä, olkaamme hiljaa, koska tämän sanomani ydin on nimenomaan se, että tuomioistuimen ja komission eli toimielinten hyödyntäminen on erittäin epäilyttävää ja tässä yhteydessä, ei meillä nyt ole tähän aikaa tähän keskusteluun kokonaan tänä päivänä, mutta tässä yhteydessä haluaisin todeta painottaen sitä, että se on erittäin vaarallista. Ja tämä on kyllä liukas mäki, jota nyt mennään eteenpäin. Kun olettaa, että tämä on laillista, kun sitä epäillään kovasti. Lopuksi haluan todeta, että yhdistynyt kuningaskunta on esittänyt varaumansa kirjeessä, joka kirjoitettiin vain muutama päivä sitten. Se on suurlähettiläältämme edustajaltamme neuvoston sihteeristölle, jossa huomautetaan, että kysymys ei ole pelkästään Lontoon sisistä eikä yhtenäismarkkinoista, vaan muista kysymyksistä, jotka menevät siihen ytimeen, millä tavalla Euroopan unioni toimii. Se on ongelman ydin. Se voisi tietysti selittää yksityiskohtaisemmin, mutta tämä on erittäin vakava kysymys ja minusta olisi mahdotonta uskoa, että täällä huoneessa ei olisi monia, jotka eivät tiedä, että Tämä on todella vakava kysymys, joka vaikuttaa päivittäiseen toimintaan kansalaisiin, äänestäjiin, perustuslaillisiin muutoksiin, joita pakotetaan maille, kun allekirjoitetaan mielestäni laiton sopimus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi James Clapperton yhdistyneestä kuningaskunnasta. Of apparently. Puheenjohtaja. Järjestys jossa nyt puhumme, ilmeisesti aiheutti jonkinlaista ongelmaa. Eli kansainvälisen harmonian nimissä voin esittää kysymykseni myöhemmin, jotta joku muu voi esittää kysymyksen tässä välissä. Minä olen oikein tyytyväinen tähän järjestykseen ja te olette nyt seuraavana vuorossa. Okay, so not wanting to... No siinä tapauksessa minulla on kolme kysymystä Brokille. Ensinnäkin, katsookohan, että tämä sopimus on kansainvälinen sopimus vai yhteisön sopimus? Toiseksi näistä rikkomusehdotuksista, varmaankin artikla 8 sopimuksessa, katsooko hän, että komissio on tämän ehdotuksen takana vai ovatko yksittäiset jäsenvaltiot sen takana? Ja miksi tässä artiklassa on tällainen aika merkillinen menettely, jossa komissio käynnistää jonkinlaisen menettelyn, mutta sitten jäsenvaltioiden pitää tuoda nämä asiat sitten tuomioistuimeen. Eli voisiko hän kertoa, mikä tämä logiikka on tämä takana ja miksi tällainen sanamuoto on kehitetty? Ja lopuksi, mitä tapahtuu? Ja tietysti me saamme aikaan kasvua, työpaikkoja ja vakautta ja muuta, mutta mitä tapahtuu, kun ajatellaan kansallista demokratiaa, mikäli yhden maan tilanne tai maaryhmän tilanne on sellainen, että kun ei ole yhtenäistä rahapolitiikkaa eikä yhtä vaihtokurssia, niin silloin näiden maiden on vaikea kilpailla ja niiden talous joutuu vakaviin ongelmiin, siellä on alijäämiä ja myöskään näissä maissa ei pystytä silloin noudattamaan sopimuksen vaatimuksia ilman, että ne joutuisivat yhä syvemmälle velkaan, jossa verotulot vähentyvät ja sosiaalimenot kasvavat onko mitään rajoja sen suhteen, kuinka korkealle työttömyys menee, kuinka korkealle nuorisotyöttömyys nousee, millaisia säästötoimia otetaan käyttöön eri maissa. Panetteko tämän merkille vai onko tällä sopimuksella vaikutusta vain mikäli maan tilanne on, riippumatta siitä, mitä mieltä kansalaiset ovat? Is Mr. Sucelli from... Sucelli Sloveniasta on seuraava puhuja. Hvala lipa gospa predsedujoča. Eh, dovolite mi... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Muutama sananen finanssipoliittisesta sopimuksesta ja rahoituskurista sellaisena kuin se tästä tämän päivän asiakirjasta käy ilmi. Minun mielestäni tämän Asiakirjan pääviesti löytyy artiklasta kolme sen ensimmäisestä kappaleesta. Jäsenvaltioiden jäsenvaltioilla täytyy olla tasapainoinen budjetti. Se merkitsee sitä, että jäsenvaltiot eivät siis yksinkertaisesti voi kuluttaa enempää kuin tuottavat. No, tässä mennään vielä pidemmällekin. Vastuuton lainanotto ei voi olla perustana tulevalle kasvulle. Tulevan kasvun perustana voi olla vain kilpailukykyinen talous. Talous, joka luo uusia työpaikkoja, kasvua. Ja tietysti täytyy korostaa työttömyyskysymystä, joka on tietysti hyvin oleellinen tässä suhteessa. Siitä syystä minun mielestäni EU-jäsenvaltioilla on edessään uusi strateginen päätös joka tällä hetkellä johtaa tiettyissä jäsenvaltioissa säästötoimiin ja vaatii tietysti myös finanssipoliittista konsolidointia. Se sinänsä ei voi olla tavoite itsessään, vaan kilpailukykyisemmän talouden myötä täytyy saada aikaiseksi innovointia, suurempaa kilpailukykyä myös verrattuna Aasian maihin ja Yhdysvaltoihin. Lyhyesti sanottuna siis tulevat eurooppalaiset sukupolvet eivät kykene kehittymään lainojen pohjalta, vaan pelkästään oman kehityksensä pohjalta. Monet valtiot ovat erittäin velkaantuneita näinä päivinä ja täytyy kyllä todeta, että Slovenia valitettavasti myös kuuluu näihin. Meidän velkamme on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja nyt se on miltei 50 prosenttia BKTstä. Kolme vuotta sitten sama prosenttiluku oli vain 24. Näin ollen kaikilla mailla on edessään uusia haasteita, uusia tehtäviä ja uuden sukupolven täytyy vahvistaa julkista taloutta. Täytyy siis vähentää myös julkista kulutusta. Näin ollen vuonna 2012 julkisen kulutuksen täytyy laskea 3 prosenttiin VKTstä tai muussa tapauksessa, ja toisin sanoen meidän alijäämämme täytyy päästä tälle tasolle. Tällä hetkellä noin 5,6. Lisäksi täytyy myös ottaa huomioon tämä kultainen sääntö, jonka maamme sisällyttävät perustuslakiimme, niin saamme tasapainoiseksi tasapainoon budjettimenot ja tulot. Oletan, että finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöönpanossa syntyy aika paljon ongelmia, mutta siitä huolimatta uskon, että tämä on oikea polku sekä Slovenialle että Euroopalle, jotta voimme saada aikaiseksi kilpailukykyisemmän talouden. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Ja nyt Alex Bodri Luxemburgista. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla on kaksi kommenttia. Ensimmäinen tästä finanssipoliisesta äh, sopimuksesta ja toinen kultaisesta säännöstä. Mitä tulee tähän julkisiin rahoituksen on, mehän, meidän pitää määritellä yhteiset tavoitteet ja myös omat instrumentit valvontaa varten. Ja meillä pitää olla myös ennaltaehkäisevä ö, äh, osio. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, yhä sitä mieltä, että Tämän pitää olla kansallinen valinta, miten määritellään tiet näihin tavoitteiden pääsemiseksi. Sitten on kyse myös keinoista, millä päästään ö, finanssipoliittisiin tavoitteisiin. Niiden pitää pysyä kansallisina ja niiden pitää kuulua kansallisten parlamenttien toimivaltaan. Minä en tässä nyt peittele, että olen hyvin aika huolestunut siitä, kuinka tässä ollaan hylkäämässä tätä tehtäväjakoa. Neuvosto ja komissio ö, pa, painottavat yhä enemmän keinoja, jotka hyvät, äh, hyväksytään, jotta päästään todella tavoitteisiin tässä julkisen talouden toiminnassa. Mielestäni se tosiseikka, että Euroopan parlamentti äh, osallistuu tähän prosessiin, niin kyllä se todella vähentää äh, kansallisten parlamenttien liikkumavaraa. Eilen puhuttiin täällä ja keskustelu oli aika hyvää kansallisten parlamenttien edustajien välillä. Se on erittäin hyvää. Meidän pitäisi todella keskustella enemmän kansallisten kollegojemme kanssa, miten nämä päätökset lait on siirretty eri kansallisiin lainsäädäntöihin parlamentaarisesti. Meidän pitäisi keskustella tekstistä, uusista säännöistä, niin sixpackista ja tästä uudesta hallitusten välisestä sopimuksesta. Toinen kommentti kultaisesta säännöstä. Minä olen helpottunut siitä, että lopultakin hallitukset ovat hy- hylänneet tämän pakollisen pykälän tässä, tästä sopi, kultaisesta säännöstä kansalliseen perustuslakiin. Tämä kultainen sääntö omaa tietyn lisäarvon. Puhutaan kasvu- ja vakaussopimuksesta, joka oli kansainvälinen sopimus, jolla on Perustuslain ylimenevä, perustuslain ylimenevä arvo, niin tällä halutaan nyt tällä uudella sopimuksella tasapainottaa budjettia, jos, me, jos tämä kultainen sääntö siirrettäisiin kansallisiin perustuslakeihin. Toisekseen meillähän on maita, esimerkiksi Ranska tai Saksa, jossa perustuslakituomioistuin voi valvoa äh, budjettilakien perustuslaillista luonnetta, mutta on paljon EUn jäsenvaltioita, joissa tämmöistä toimintamuotoa, prosessia ei ole olemassa. Eurooppa voi pakottaa mitään tällaista perustuslaillista toimintamuotoa tai sääntöä muihin jäsenvaltoihin. Sen takia on todella välttämätöntä, että meillä on tiettyä joustavuutta, jotta voimme todella siirtää tämän kultaisen säännön kansallisiin lainsäädäntöihin, koska muuten tässä syntyy todella paha sekaannus olen kuitenkin helpottunut, että on luovuttu tästä pakottavasta ideasta ja loppujen lopuksi tässä sitten ehkä voitetaan kaikille jotakin. Thank you very much. Um, we were at the beginning meant to have a... Kiitoksia. Niin, äh, meillä oli tarkoitus kuulla työllisyysvaliokunnan esittelijä, mutta hän valitettavasti ei päässyt paikalle. Ja nyt annan puheenvuoron tai annan hieman aikaa työllisyysvaliokunnan puheenjohtajalle, että hän voi tässä käyttää puheenvuoron sitten myöhemmin, mutta sitä ennen annan Pervenche Beresille puheenvuoron. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun tässä työllisyysvaliokunnan nimissä, mutta puhun myös henkilökohtaisesti sanoin. Kun katsomme euroalueen historiaa, niin asiantuntijat tarkkailijat, jotka ovat olleet hyvin valppaita, eivät todella ottaneet vuotta 2007 kriisin käynnistymisessä, vaan sanottiin, että kun siirryttiin euroon ja meidän itse itsellemme määrämät säännöt, kasvu- ja vakaussopimus, niin voitiin todeta, että ei kaikki sujunut optimaalisesti. Laitteisto ei pelannut hyvin, koska heti vuoden 2007 alussa, jolloin me teimme yhteenvetoa euroalueen kymmenen ensimmäisen vuoden toiminnasta. Silloin tuli selkeästi ilmi laadituksi, että ne maat, jotka olivat noudattaneet kasvu- ja vakaussopimusta, senhän piti olla jo silloin jonkinlainen kultainen sääntö, niin silloin voitiin jo todeta, että oli eroja kilpailukyvyssä, makrotaloudessa, euroalueen sisällä. Ja loppujen lopuksi se teki tästä koko asiasta kestämättömän, tilanteesta kestämättömän kun vastuuhenkilöt ottivat tilanteesta opikseen, niin ainakin voitiin todeta, että silloin kun puhuttiin taloushallintopaketista, six-pack-paketista hyvällä suomen kielellä sanottuna, niin tasapainottelu ei vieläkään ollut täydellistä. Kyllähän me voimme sen sanoa, koska ei, ei täällä parlamentissakaan meillä äänestetty koko Sixpackin sisällöstä. Haluttiin yhtäältä vahvistaa sääntöjä uudemman kerran, uudessa vahvistamisvaiheessa ja halusimme myös saada tasapainopisteitä, mutta kuitenkin siellä oli paljon elementtejä, joista, joissa piti ottaa huomioon makrotalouden tekijät. Siinä haluttiin ikään kuin myöntää, että oli törmätty vaikeuksiin kymmenen vuoden aikana euroalueella. Mikä tässä nyt huolestuttaa minua tämän uuden tulevan sopimuksen kanssa, niin sieltä löytyy aika paljon ja yritän nyt luetteloida nopeasti. Ensimmäinen, tämä uusi tasapaino uuden säännön, säännön kanssa ja talouden makro, makrotalouden elementtien tekijöiden huomioon, niin se on hävinnyt ja sitten tämän säännön perustuslaillinen luonne on myös huolestuttavaa. No, te, miten katsotaan sitten, miten sovellukset ovat toteutuneet? Käännyn tässä brittikollegojen puoleen. Minä olen pahoillani, että brittiläiset eivät osallistuneet tähän tekstin laatimiseen, mutta englantilaiset asettivat ehtoja, mutta me emme voineet hyväksyä niitä koska kaikki siellä oli perustavaa laatua oleva, jos puhuttiin euroalueen potentiaalisesta toiminnasta. He halusivat olla olla pois finanssilainsäädännöstä tässä suhteessa. No kehelle tämä teksti on osoitettu? Tämä tekstihän on osoitettu tietysti Kreikalle tai Irlannille tai Portugalille, koska ihan ilmeisen selvästi kukaan ei tarvitse tätä sopimusta, jotta näihin maihin, kyseisiin maihin sovellettaisiin näitä sääntöjä, jotka ovat todella tiukkoja tässä on kyse suuresta poliittisesta pelin, peliin osallistumattomuudesta. E, pelataan poliittista peliä silloin, kun se sopii ja silloin, kun ei, niin ei pelata. Jotkut ovat puhuneet täällä jo tänä aamuna tasapainosta, joka pitää löytyä euroalueen sisällä. Kyllähän se edellyttää välttämätöntä kuria. Jos me haluamme yhteisen tulevaisuuden, niin ei sitä voida luoda näin. Artikla 1 sopimuksessa viittaa nimenomaan kirjaimellisesti sanaan kasvu, mutta logiikka on aina sama – jos pitäydytään budjettikurissa, jos te olette laatineet hyvin julkisen talouden tilinpäätökset ja kirjanpidon, niin silloin tulos on aina sama. Se on ihan sama, kuin keskuspankki sanoo, että paras panostus rahapolitiikkaan tai kasvupolitiikkaan on hintojen vakauden noudattaminen. Eurooppalaiset taloudet lähes jokaisessa jäsenvaltiossa on otettu jos ajatellaan kollektiivisesti, ovat maksaneet erittäin raskaan veron tähän kultaiseen sääntöön, joka itsessään ei synnytä työllisyyttä tai kasvua. Tässähän nämä pelin panokset ovat, jos ajattelemme sopimuksen ratifiointia ja sen tasapainottamista, missä olosuhteissa se voi sopeutua. Minulla ei ole aikaa puhua tässä nyt enää parlamentaarisista ulottuvuudesta, mutta puhun ehkä sitten istunnon toisessa osiossa loppupäätelmien aikana. Mutta haluan todella kiinnittää teidän huomiotanne siihen, mitä sanotaan, kun käytetään sanaa kasvu ja työllisyys. Ja samalla äh, hakata marmoriin tämä uusi sopimus kultaisine sääntöinen tasapaino ei sieltä löydy. Mehän tiedämme jo, mikä on epätasapaino, joka on ollut vallalla usean vuoden ajan euroalueella, ja siitä on meillä kourin tuntuvat seuraamukset käsissä. Thank you very much. Um, I, just... Kiitoksia. Niin, mainitsin juuri, että Pervanshan puhui tässä henkilökohtaisessa nimissään, eikä mitenkään yleisesti valiokunnan nimissä. Lyndon Harrison seuraavana yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hyvä puheenjohtaja, minäpä puhun kyllä ylähuoneen valiokunnan nimissä, joka käsittelee Euroopan unionin asioita. Ja heijastelen kaikkia poliittisia puolueita, jotka istuvat tuossa valiokunnassa. Ensimmäinen kertomuksen maaliskuussa 2011 hyväksyi ehdotuksen sexpackiksi. Ja tässä väliajalla haastattelimme David Liddingtonia, Eurooppa-ministeriä, joka hyväksyi eurooppalaisen ohjauskauden, joka minun mielestäni on seurausta laajoista talouspoliittisista suuntaviivoista aiemmin. Ja kaksi viikkoa sitten julkaisimme seurantakertomuksemme, joka koski finanssipoliittista sopimusta, jossa pyrittiin parantamaan suuresti Euroopan unionin kilpailukykyä, jotta se saisi aikaiseksi kasvua ja tässä olen samaa mieltä Erma Brokin ehdotusten kanssa, eli että meidän tulisi palata rakennerahastojen tarkoituksen ja Tanskan kollegan, joka antoi esimerkin siitä, että vahvistetaan yhtenäismarkkinoita varsinkin tässä tapauksessa patenttikysymyksessä. Threepackin kohdalla hyväksymme ehdottomasti sen tuen, joka Kreikalle annetaan. Halusimme varmistaa, että palomuuri olisi riittävän tehokas ja olemme samaa mieltä siinä, että pankkeja tulee uusi pääomittaa, mutta ei vipuvaikuttamisen avalla, mikä merkitsee, että niillä on vähemmän kapasiteettia auttaa yrityksiä palata tai viemään Eurooppa uudelleen kasvun tielle. Miksi me emme allekirjoittaneet? Me olimme hämmentyneitä ja kysymme hallitukselta, miksi se ei halunnut allekirjoittaa finanssipoliittista sopimusta. Emme tiedä, haluttiinko sillä suojella yhtenäismarkkinoita Lontoon finanssipalveluita, Euroopan pankkiviranomaisen toimintaa tai pelättiin finanssitransaktioveroa. Mutta aivan selvästi haluan sanoa, hyvä puheenjohtaja, ylähuoneemme on tehnyt yhteenvedon ja todennut, että ei ole mitään syytä siihen, miksi me voisimme allekirjoittaa sopimusta. Ja tämä oli koko ylähuoneen valiokunnan kanta. Me olemme julkaiset muita kertomuksia, joka koskee esimerkiksi valtio, valtionvelkaa ja luottolaitoksia. Ja pelkäämme, että jos otetaan käyttöön eurooppalainen malli, niin sillä ei päästä pitkälle. Lisäksi olemme julkaisseet eurooppalaisesta rahoitusvalvonnasta kertomuksen, kuten myöskin finanssitransaktion verosta, jota olemme käsitelleet, ja aiomme julkaista kertomuksen myös monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014-2020 välillä. Ja silloin uskomme, että monet ajatukset ovat viemässä eteenpäin sisämarkkinoita, ovat käynnistämässä uudelleen kasvu Euroopan unionissa. Nämä kertomukset ovat Duncan Sagerilta saatavissa. Hän on ylähuoneen edustaja täällä Euroopan parlamentissa. Toivottavasti kollegat pyytävät niitä. Kiitoksia. Thank you. Uh, and now Mr. Giorgetti from Italy. Kiitoksia sitten Italian edustaja. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni Italia on vähän ennakoinutkin näitä finanssipoliittisen sopimuksen ehtoja, erityisesti perustussopimusuudistus, joka on otettu käyttöön budjetin suhteen, ja me olemme käytännössä jo tämän prosessin loppuvaiheessa, ja tämä sääntö otetaan mukaan perustuslakin ensi kuussa. Mutta kaikki ongelmat eivät kuitenkaan ole ratkaistuja. Se, että otetaan tämä mukaan perustuslakiin, merkitsee sitä, että ensimmäinen tarkistus sitten tehdään yhteisön taholta ja organismien taholta kansallisella tasolla, jotka sitten tarkistavat, että Nämä budjettisäännöt ovat perustuslain mukaisia. Mutta viittaan nyt luksemburilaisen kollegan puheenvuoroon. Eli on elimiä, jotka voivat toimia tässä vaiheessa, eli perustuslaki, tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin. Eli mikä on sitten se rooli tai riippumaton taho, artiklan 3 kohdassa 2, joka sitten arvioi ja valvioi toimenpiteitä, jotka liittyvät poikkeamiin keskipitkän aikavälin tavoitteiden suhteen. Ja sitten hyvin keskeinen kysymys. Perustuslakiuudistuksessa, joka on hyväksytty, siinä puhutaan riippumattomasta tahoista, jotka ovat parlamentin yhteydessä – ja sitten lopuksi vielä henkilökohtainen huomio liittyen demokratian käsitteeseen ja osallistumiseen päätöksenteossa. Henkilökohtainen kokemukseni Italian parlamentista ja meillähän on siellä äänestetty kaikista näistä sopimuksista, joita tulee Euroopasta – kuitenkaan ei ole syvennytty näihin kysymyksiin kansallisissa parlamenteissa. Kun puhumme näistä asioista, siitä puhutaan kollegoiden kesken, mutta kovin paljon parlamentti ei tällaisia kysymyksiä käsittele. Ainoa tapa todellakin kiinnittää myöskin kansalaisten huomio suuriin kysymyksiin ja suverensuuteen on se, että järjestetään kansanäänestys. Italian perustuslain mukaan se ei tosin ole mahdollista. Mielestäni meidän pitää nyt löytää jonkinlainen tapa saada mukaan kansalaiset päätöksentekoon, muuten kansalaiset näkevät Euroopan vain silloin, kun Brysselistä määrätään tiukkoja säästötoimenpiteitä. Uh, thank you. Kiitoksia. Seuraavana Donahue Irlannista ja me olemme saaneet vielä kaksi puheenvuoropyyntöä sen jälkeen. Kerron, jotka Donahuen jälkeen puhuvat. Lin Huang Gok Euroopan parlamentista ja Pinto Portugalista. Donahue, olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä, jotka haluaisin esittää esittelijöille Euroopan parlamentista. Ensimmäinen kysymykseni liittyy, miten käsitellään ongelmia kansallisissa äh, rahoituksessa. Ongelmat, joita eri jäsenvaltioissa ovat kansainvälisissä rahoituksissa, nehän täytyisi joka tapauksessa ratkaista riippumatta siitä, onko meillä finanssipoliittinen sopimus vai ei. Ja ympäristössä, jossa maa joutuu käsittelemään kriisiä, rahoituksessa, varsinkin pienessä avoimessa taloudessa, kuten Irlannissa, niin olisi mieluummin tilanteessa, jossa vapaaehtoisesti jaan tämän finanssipoliittisen itsemääräämiskykyyn niin eurooppalaisen instituution kanssa sen sijaan, että jakaisin sen finanssilaitosten kanssa. Vaikuttaa siltä, että tämä on strateginen valinta sen suhteen, miten tämän itsemääräämisoikeuden jakaa. Ja se tietysti pitää myöskin toimia niiden ihmisten edun mukaisesti, jotka meidät ovat valinneet. Toinen koskee talous, ja makrotaloudellista epätasapainotilaa, joka löytyy tuolta Sixpackista. Minusta on aivan elintärkeää, että valvomme aivan samalla tavalla näitä asioita yhtä tiukasti kuin niitä alijäämä- ja lainamenettelyitä, sillä monissa tapauksissa – se rahoituskriisi, joka useissa maissa on, on seurausta epätasapainosta ähm, maksutaseesta, epätasapainosta omassa taloudessa ja ne ovat niitä seurauksia, eivätkä niinkään yksittäiset päätökset kulutuksesta ja verotuksesta. Kolmas kysymykseni liittyy keskipitkän aikavälin tavoitteisiin ja osion kolme sopimuksessa. Eli jos maa on tilanteessa, jossa se on siirtymässä kohti keskipitkän aikavälin tavoitettaan, se ottaa käyttöön tiettyjä toimenpiteitä ja ohjelmia, se tekee kaiken ja sitten koska ulkoinen ympäristö vaikuttaa siihen, niin se edelleenkään ei pääse tähän alijäämätavoitteeseen, niin mikä on sanktioprosessin rooli silloin? Sillä vaikuttaisi siltä, että useat maat kyllä täyttävät nämä sitoumukset, mutta ulkoisten suhteiden vuoksi muissa talouksissa, niin on erittäin vaikoa kuitenkin päästä tähän alijäämätavoitteeseen, johon ovat sitoutuneet. Se minusta vaikuttaa asialta, joka saattaisi aiheuttaa tällaisen legitimiteettikriisin sen suhteen, miten järjestelmä toimii. Puheenjohtaja. Kiitoksia, Lin Van Gogh. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Monet brittikollegat ovat täällä käyttäneet puheenvuoron. He tietävät, jos olisi kultainen sääntö, jolla olisi ollut intressiä taloushistoriassa, niin se olisi ollut brittiläinen kultainen sääntö, joka olisi ollut voimassa vuoteen 2004 asti ja joka tuolloin olisi voinut jättää ulkopuolelle <clears throat> julkisen talouden vajeen. Ja silloin kun tehdään tämä todellinen yhteenveto Tony Blairin aikakaudelta, niin varmasti tajutaan, että, että kyllä loppuyhteenveto tase on hyvä – koska oli massiivisia investointeja julkiselle sektorille. Sitouduttiin koulutukseen kasvatukseen vahvasti ja, ja tuolloin keskuspankki myös osallistui massiivisesti julkisen talouden rahapolitiikkaan ja sillä oli omat intressinsä. Oli kyse myös vaihtopolitiikasta. Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut eurossa ja se halusi näin ollen turvata kilpailukykynsä. Minä ymmärrän brittiystävät, kollegat, jotka ovat yhä aika skeptisiä suhteessa EUn, eihän EKP voi enää puuttua asioiden kulkuun niin kuin tuolloin. Ja tämän päivän ehdotettu kultainen sääntö on erittäin rajaava. On vain naivit ihmiset, jotka voisivat ajatella, että tämmöinen rajaava, rajoittava kultainen sääntö, joka on tässä Merkosi-sopimuksessa, voisi antaa meille mahdollisuuden vajeisiin ja elvyttää kasvua ja synnyttää työpaikkoja. Eihän se tarkoita sitä, että johonkin tekstin kirjoitetaan työllisyyskasvu ja budjetin vahvistaminen, konsolidointi, niin siihen sitten päästään. Nämä konsolidointi politiikat viedään läpi. On, sitä on harjoitettu EU-ssa jo kymmenen vuoden aikaan ajan. Bervans Peres sanoi jo äsken, kymmenen vuoden ajan me hallinnoimme kulujamme, jolloin suhdannepolitiikan myötä ne vähän sitten todella heikkenivät vuonna 2009. Mutta kyllä nämä kulupuolet, menopuolet hallittiin kaikissa maissa. Milloin sitten lähdettiin laskemaan veroja? eilisen tulevaisuuden sukupolvet ovat vaikuttaneet siihen, että velka on kasvanut ja että meillä on nyt tämä rakenteellinen alijäämä. Jos puhutaan tästä rakenteellisesta alijäämästä, jota meille tarjoillaan tässä Merkosi-sopimuksessa, minä pyydän teitä nyt pysähtymään puolen sekunnin ajaksi miettimään tätä käsitettä, koska käsitteistä puhuttiin eilen. Rakenteellinen alijäämä on synnyttänyt suuren luokan keskustelun asiantuntijoiden keskuudessa. Sehän on teoreettisesti erittäin sitoutunut mahdolliseen taas kasvuprosenttiin, joka kasvu voidaan sovittaa yhteen kiinteän inflaation kanssa, ainakin taloustieteilijöiden kanssa, jotka ovat kaikista hartaimpia pitkän aikavälin kasvu taloudessa, jonka ei tarvitsekaan liikkua silloin, kun tuotantokustannuskulut pysyvät muuttumattomina tässä tilanteessa voidaan siis sallia tällaisessa suhdannetilanteessa tällainen vähän hieman painavampi rakenteellinen alijäämä, ehkä 3 prosenttia BKTstä. Mutta suuri ongelma piilee siinä, että tämä käsite rakenteellisesta alijäämästä ei ole mitenkään asianmukainen, eikä se ole lukeva, pitävä itsessään. Komissiokin on myöntänyt, että se, kun puhutaan rakenteellisesta alijäämästä, se on kehittynyt lyhyellä aikavälillä. Sehän taas kyseenalaistaa sen asianmukaisuuden. Jos puhutaan rakenteellisen aika alijäämän äh, kehittymisestä lyhyellä aikavälillä kriisin aikana, niin kun taas ajatellaan tuotantokustannuskulut eivät ole muuttuneet, niin tämä rakenteellinen alijäämä on vastuussa normaalista alijäämästä, joka taas liippuu kasvusta ja tämä viime kädessä taas todellisesta kysynnästä, mutta tämä kysyntähän on todella huonontunut Euroopassa mutta kysyntähän tarkoittaa kulutusta ja investointia, yritysten investointia. Mutta mitä Merkosi-sopimus tarjoaa? Se vain kieltää meitä toimimasta tällä menokulupuolella institutionalisoiden budjettipolitiikat kaikista näistä syistä johtuen, jos puhumme rakenteellisesta alijäämästä, niin se on yhä erittäin hauras teoreettisessa mielessä, koska budjettikonsolidointipolitiikat lähtevät liikkeelle siitä ideologista, jotka ovat myös kyseenalaisia. Me voimme tukea vain niitä, jotka puoltavat uudelleen neuvottelemista. Merkosi-sopimus, jos me haluamme todella, että eurooppalainen solidaarisuusmekanismi on toimiva ja pystyy auttamaan jäsenvaltioita, jotka haluavat lähteä kasvun tielle. Uh, thank you, uh, and... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Pinto Portugalista. Gustavo de começar por... Eh, Kiitoksia. Aluksi haluaisin sanoa, että kun ajatellaan näitä velka- ja alijäämäsääntöjä, minun maassani näistä on keskusteltu ja vuonna 2010 budjettilainsäädännössä, jota nyt on vahvistettu, hyväksyttiin jo periaate, joka astuu voimaan 2015 koskien rajoja finanssipoliittisessa sopimuksessa ja sen keskipitkän aikavälin tavoitteissa. Ja nyt keskustellaan siitä, löytyykö yksimielisyys siihen, että tämä kirjattaisiin perustuslakiin, tai ainakin, että muutettaisiin enemmistöä, joka tarvitaan budjettilainsäädännön muuttamiseen. Lyhyellä aikavälillä, kuten tiedätte, Maassani on nyt mukautusohjelma käynnissä ja me olemme noudattaneet sitä hyvin tarkkaan. Ja 80 prosenttia puolueen jäsenistä on tästä sopinut ja meillä on tukea tämän ohjelman läpiviemiselle. Mutta talouden trendit, erityisesti kansainvälisesti, ovat vahvistaneet trendejä kohti taantumaa taloustilanne on nyt vähemmän suotuisa kuin silloin, kun me allekirjoitimme yhteisymmärrysmuistion. Ja siksi korostaisin sitä, että kun finanssipoliittista sopimusta pannaan täytäntöön, no hypoteettisesti ajatellen, pitäisi kiinnittää huomiota myöskin syihin, jotka aiheuttivat kriisin. Eli nythän taloustilanne saattaa vielä huonontua, ja silloin jotkut tahot eivät pysty viemään maasta tuotteitamme. Ja mielestäni tämä sopimus vahvistaa yhtä puolta finanssipoliittisesta kurista. No kaikkea nyt ei saatu mukaan, mutta meidän täytyy sopia myöskin sosiaalisista kysymyksistä, jotka ovat jääneet huomiotta. No, teknisesti on hankalampaa miettiä näitä rakenteellisia kysymyksiä tai ylijäämiä, koska viime kädessä mm, tämä kohde on tavallaan liikkuva. Minun täytyy nyt miettiä, onkohan jonkinlaisia valituksia tehty, jotta solidaarisuutta noudatettaisiin laajemmin. Ehkä komission pitäisi tarkastella tätä asiaa. Mutta sitten toinen puoli puuttuu tästä yhtälöstä. Sopimuksessa on puhuttu erilaisista toimista ja siinä on mainittu se, että pitäisi tukea talouskasvua. Ja tämä liittyy sitten keskusteluun, joka liittyy rakennerahastoihin. Jos meillä on budjettikuria, mutta ei kuitenkaan politiikkaa, jolla tuetaan kasvua ja rakenteellisia muutoksia ongelmamaissa, niin sitten tällä sopimuksella ei päästä mihinkään myönteisiin tuloksiin. Tai had a lake. Kiitoksia. Sitten vielä yksi puheenvuoropyyntö. Olli Schmidt Euroopan parlamentista. Ole, ole hyvä. Very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ruotsalainen liberaali ja kuten tiedätte, Ruotsihan ei kuulu euroalueeseen. Haluaisin korostaa, että kaikkein tärkeintä on se, että me olemme täällä yhdessä keskustelemassa näistä aiheista. Nämä vaaralliset asiat, joita tapahtuu Euroopassa, ovat se, että Eurooppa jaetaan eri kategorioihin. Se on niin vaarallista ja tällaista ei pitäisi enää tehdä. Historia on osoittanut, että tämä saattaa saattaa olla hyvin dramaattista Euroopalle. Siksi tällaiset kokoukset ovat erittäin hyviä, ne ovat parantuneet. Ensimmäiset eivät ehkä olleet niin onnistuneita, mutta nyt meillä on keskusteluita ja totesin, että minä kuuntelin täällä eilen ja ajattelin, että vain kuuntelisin myöskin tänään. Mutta tämä on nyt keskustelua, joka sanottiin, että tämä kuuluu vain euroalueelle. Mutta minun mielestäni tilanne on päinvastainen. Tämä koskee meitä kaikkia. Me kaikki olemme yhteydessä toisiimme, me kaikki olemme riippuvaisia toisistamme. Ja tietysti meidän täytyy sitten kunnioittaa erilaisten parlamentin tekemiä valintoja ja näiden maiden kansalaisia. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että nämä maat, siis minun maassani Ruotsissa oli kansanäänestys myöskin Tanskassa ja Britanniassa – No, Tanska ja Britannia saivat erityisluvan, Ruotsi ei. Ja sitten on muita, jotka haluavat päästä euroalueelle. Mutta meidän täytyy löytää tapa, jolla voimme keskustella näistä asioista ilman, että viittaisimme siihen, että joidenkin meistä ei kuuluisi olla täällä. Meidän kaikkien pitää olla täällä. Kiitos. Thank you. I have no more. Kiitoksia. Puheenvuoropyyntö enempää ole. Aika monta kysymystä on esitetty esittelijöille ja meillä on aikaa siihen, että voit vastata näin. Mennään käänteessä järjestyksessä, eli Elmar sinä ensin. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama lyhyt huomio. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että 25 maata on tässä mukana Eli nyt Euroopan unioni ei jakaudu. Me olemme yhtenäisiä. No, kaksi maata nyt väliaikaisesti jättäytynyt tämän ulkopuolelle. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unioni ei ole jakautunut poliittisesti euro- ja ei-euromaihin. Eli meidän täytyy katsoa sitä yhtenä, yhtenäisenä alueena ja Iso-Britannia ja Tanskaa lukuun ottamatta kaikkien maiden on liityttävä euroalueeseen heti, kun ne täyttävät ehdot. Sitten EUn yhtenäisyyden säilyttäminen on hyvä. Ja meillä on nyt parempia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Kun ajatellaan Lissabonin sopimusta ja kun ajatellaan kansallisia perustuslakeja, kansallisten parlamenttien raali ja Euroopan parlamentin rooli ovat aivan selviä. Mutta jotta voimme toteuttaa näitä tehtäviä, meidän täytyy keskustella keskenämme useammin, jotta voimme sitten hoitaa hallinnollisia kysymyksiä oikealla tavalla. Ja Silvi Goulardin kanssa olen täysin samaa mieltä, ja tämä liittyy myöskin Beresin puheenvuoroon. Nyt olemme tilanteessa, meidän täytyy vahvistaa sääntöjä ja noudattaa niitä, jotta ne ovat edelleen uskottavia. Tai sitten markkinat saavat sanella jäsenvaltioidemme tulevaisuuden. Bill ja Iso-Britannia sai opt-out-oikeuden eurosta. Iso-Britannia olisi voinut liittyä tähän finanssipoliittiseen sopimukseen – ja olla osa tätä sopimusta ilman, että se olisi mitenkään vaikuttanut Iso-Britanniaan. Sillä on täydellinen opt-out-oikeus. Ja kun ajatellaan että 25 valtion kilpailukykyä, niin tämä nyt ei muutu. Ja ison pitää täytyy hyväksyä sitten se, että se ei enää tietyissä elimissä ole mukana. Se on itse valinnut tämän. No tietysti valtiot voivat tehdä kansanoikeudellisia sopimuksia. Siihen ei kukaan voi puuttua. Ja kaikki tämä on vapaaehtoista sopimusosapuolelle, eikä se ole ristiriidassa demokratian kanssa, kun sopimusosapuolet haluavat myöskin lyödä lukkoon sääntöjä. Kansalliset parlamentit voivat tästä päättää ja sitten vahvistaa sen kansanäänestyksessä. En nyt halua puuttua siihen, että, että kansallinen demokratia parannettaisiin. Mutta viittaisin kuitenkin vielä siihen, että vaikka nämä sanat olivat houkuttelevia, niin Merkel haluaa minimoida riskit, koska hän näkee riskejä näissä takeissa, joita Iranille ja muille maille on annettu olemme keskenämme solidaarisia 17 maata. Ja joku, joka ei ole solidaarinen, ei voi syyttää toisia siitä, että se haluaa minimoida riskit toimimalla solidaarisesti. Koska silloin, jos ei ole solidaarinen, ei myöskään ota riskejä, vaikka se on myöskin taloudellisesti väärin. Koska mikäli euro romahtaa, silloin myöskin Iso-Britannia kärsii työttömyydestä ja korkeasta inflaatiosta ja vielä nopeammin kuin tietyt euromaat itse. Kaikki ekonomiset faktat, taloudelliset faktat puhuvat tämän puolesta ja tätä ei tule unohtaa. Tämä sopimus tulevaisuudessa vaikka Iso-Britannia ei olekaan siinä mukana, niin siinä on mukana sääntöjä, jotka ovat sitten yhteisön sääntöjä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Mutta Iso-Britannia on kuitenkin Euroopan parlamentin kautta mukana myöskin näissä kysymyksissä. Eli nyt täytyy ajatella näiden 25 maan suuripiirteisyyttä ja Ison-Britannian suuripiirteisyyttä. Mutta me toimimme näin, koska haluamme varmistaa Euroopan unionin yhtenäisyyden. Ja sitten sanktioita toteutetaan noudattaen Sixpackin sääntöjä ja kasvu- ja vakaussopimuksen mukaisesti. Mitään muita sanktioita ei ole tulossa. Sopimukseen liittyy käänteinen enemmistö ja sitten asiat voidaan viedä EU-tuomioistuimeen. Ja tämä on vapaaehtoinen sopimus maiden välillä – ja tästä syystä nämä vapaaehtoiset säännöt on nyt otettu käyttöön. Ja jos Lontoi haluaa olla päätöksissä mukana, ne eivät Lontoi silloin ole mukana myöskään näissä yhteisissä päätöksissä, joita tämän asian tiimoilta tehdään. Sitten näistä säännöistä. On täysin selvää, että tästä kriisistä voidaan selvitä vain kasvun kautta, mutta jotta meillä on uskottavuutta, täytyy muistaa kaksi asiaa. Eli pidämme kiinni säännöistä, mitä vuosikymmenen ei enää ole tehty, ja siksi velat ovat kasvaneet näin korkeiksi. Ja me olemme myöskin hyvin riippuvaisia kansainvälisistä markkinoista, jotka ovat kestämättömät, Ja kaikkien maiden yhteinen bruttokansantuote olisi 55 miljardia euroa. Mutta 500 miljardia euroa. Ja no, kun ajatellaan nyt budjettikuria ja kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tarvitaan sääntelyä, jotta 500 miljardia eivät aja näitä maita tuhoon. Ja siksi oli oikea päätös, että meidän täytyy säännellä rahoitusmarkkinoita, vaikka Iso-Britannia ei ole siinä mukana, mutta se on yksi tämän kriisin syistä. Ja siksi meidän pitää edetä tässä, mutta on kuitenkin varmistettava, ettei toimita ainoastaan yksipuolisesti. Jos nyt katsotaan vaikka tätä Kreikka-pakettia, niin ainakin puolet näistä uudistuksista on rakennemuutoksia, joilla voidaan lisätä tuottavuutta, eikä säästötoimia. Ja rakennemuutoksia täytyy olla, koska investoinnit toimivat silloin, kun ne kohdistetaan kilpailukykyisiin rakenteisiin. Ja tässä on nyt sekoitus erilaisia tehtäviä, ei pelkästään yhtä tehtävää. Eli on väärin sanoa, että Euroopan keskuspankki haluaa vain lisätä budjettikuria tai hintavakautta. Se on sen prioriteetti tehtävä. Mutta jos ajatellaan, että 500 miljardia euroa ja yhden prosentin korkoa, niin kolme, meillä on suhteellista luotettavuutta seuraavan kolmen vuoden aikana. Mutta Euroopan keskuspankki teki näin, vaikka minun maassani keskuspankki ei voi toimia näin. Mutta esimerkiksi Saksassa voidaan nyt sanoa, että tässä on toinenkin puoli, eli budjettikuri. Kumpikin puoli pitää ottaa huomioon samanaikaisesti. Ei voi keskittyä vain yhteen, kohta vain kolmeen, eli kasvuun, rakennemuutoksiin ja budjettikuriin. Ja täytyy käyttää Euroopan keskuspankin kaikkia välineitä. Vain sillä tavalla tästä kriisistä päästään ylös. Mutta Yhdysvallat ja Iso-Britannia pystyvät ratkaisemaan asioita vain rahaa painamalla. Mutta se johtaa suurempiin ongelmiin, mikäli EU:ssa yritetään yhdistää näitä asioita, mutta kasvuun kiinnitään huomiota vasta myöhemmin. Pari vuotta sitten olimme kilpailukykyisempiä kuin monet muut, jotka eivät tätä politiikkaa harjoittaneet, mutta toista vielä, että nämä 500 miljardia ovat nyt keskeinen osa eurooppalaista taistelua ja yritämme saada aikaan valtavia muutoksia tähän maailmaan. Jos katsoo BRICS-maita, yhdysvaltalaisia, intialaisia ja miten ne järjestävät passiivista ne, kaupaluutta, Euroopan täytyy nyt pysyä yhdessä ja lisätä kilpailukykyään, jos me emme halua, että jäämme alakynteen. Ja siitähän on kyse tässä taistelussa. Ja myöskin vaalitaisteluissa täytyy kansalaisille kertoa totuus, eikä vain kertoa jotain kivaa, joka ehkä, jota kerrottiin äänestäjällä 70, 80, 90 luvuilla. Meidän pitää kertoa heille totuus. Näin äänestäjistämme tulee älykkäitä, eivätkä he enää lankea populismiin. Roberto, ole hyvä. Io cercherò di rispondere. Kiitos. Yritän vastata muutamiin kysymyksiin. Ensinnäkin Bill Cash ja muut. Epäilykset laillisuudesta. Olisi ollut parempi, jos olisi annettu vähän täsmällisiä esimerkkejä, koska epäilykset oikeudellisuudesta ovat vähän epämääräinen ilmaisu. Toistan vielä sen, mitä sanoin aluksi. mitä tulee tämän kultaisen säännön perustuslaillisuuteen, se ei ole pakollista. Siinä sanotaan, että on suotavaa. Eli tästä ei voi joissain maissa tarvitse esimerkiksi järjestää kansanäänestystä. Sitten EUn toimielinten rooli. Nimenomaan siksi, että sopimus lopullisessa muodossaan heijastelee EUn lainsäädännön velvoitteita. Ja nyt meillä on uusia tehtäviä osittain ristiriitaisia vanhojen tehtävien kanssa. Komission pitää jo määritellä keskipitkän aikavälin tavoitteet ja sen pitää määritellä myöskin nämä rakenteelliset alijäämät. Voidaan sanoa, että tällaisia rakenteellisia alijäämiä ei ole luonnollisessa olemassa. Se riippuu siitä, miten se määritellään. Ja tärkeää myöskin se, kuka sen määrittelee. Mutta komissionhan tehtävä on määritellä tämä EU-lainsäädännön pohjalta, joten kyseessä ei ole mikään uusi tai erilainen tehtävä, kun ajatellaan sitä, mitä komissio jo nyt tekee. Lisäksi sopimus, kiitos Euroopan parlamenttiin ja komission toiminnan, toteaa, että tämä on pantava täytäntöön eu tasolla – käyttämällä EU-lainsäädännön sääntöjä. Eli kun on erityisiä tehtäviä EUn osalta, ne pitää säädellä panemalla täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Eli tämä laittomuus sen suhteen, että toimielimet ovat mukana sopimusten täytäntöönpanossa, sellaista ei ole. Pelkästään siksi, että tällä hetkellä sopimuksessa noudatetaan EU-lainsäädäntöä. Ja lisäisin, että siinä on puhuttu myöskin siitä, että siellä on erityissääntöjä euroaluetta varten, koska artiklassa 136 on puhuttu juuri siitä, että on erityisiä sääntöjä euroalueen maita ajatellen. Ja siksi tämä aihe, joka liittyy laittomuuteen, on mielestäni oikeudellisesti perätön. No sitten on toinen kysymys, joka liittyy artiklaan 8, eli tuomioistuimen rooli ja artikla 8.2. Ja tästä minulla on epäilyksiä, mutta tässä tapauksessa tuomioistuimen pitää sitten päättää, sovelletaanko artikla 8.2, eli onko mahdollista käyttää artiklan 260 oikeusperustaa kun tarkistetaan, millaisia päätöksiä on tehty artiklan 263 pohjalta. Mutta tämä nyt ei ole kysymys, joka voidaan kyseenalaistaa, vaan tuomioistuimen pitää noudattaa näitä sääntöjä ja katsoa sitten, mitä tuloksia syntyy. Sitten sanktioista. No tämä on monimutkainen kysymys. Sopimuksessa on kolme erilaista sanktiomekanismia ja arviomekanismia. Ensinnäkin se, josta puhutaan artiklassa 8, EU-tuomioistuin, mutta tämä koskee ainoastaan artikla 3.2. Eli ainoastaan mikäli tuomioistuin tekee arvion ja mikäli jäsenvaltiot ottavat vahvistettuun lainsäädäntöön tai perustuslakiin mekanismin, ja mikäli sitten toimivat sekundaarilainsäädännön mukaisesti, Ainoastaan tästä puhutaan artiklassa kahdeksan ja luo sille oikeusperustan. Mitä sitten tulee näiden mekanismien toimintaan ja valvotaanko niitä sitten kansallisista, kansallisten viranomaisten taholla – silloinhan Euroopan EU-tuomioistuin ei liity tähän mitenkään, vaan jokaisessa valtiossa on oma valvontamekanisminsa liittyen siihen, miten omaa lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Sitten on kolmas taso, joka liittyy sanktioihin, jotka koskevat Sixpackin täytäntöönpanoa. Eli tätä täytäntöpanoa valvotaan kansallisella tasolla. Ja joskushan ei ole noudatettu kaikkia näitä sääntöjä, ja silloin langetetaan sanktioita yhteisön säännösten pohjalta. Mutta tämä sopimus ei liitty tähän mitenkään, vaan nämä säännöt olivat olemassa jo aikaisemmin. Sixpackin liittyy sanktioita, mutta kun ajatellaan näitä sanktioita, tämä sopimus ei lisää tai poista yhtään pilkkua. Tämä on paljon tehokkaampi väline kuin se, mistä on määrit, mikä on määritelty yhteisön asetuksessa. Mutta kaiken kaikkiaan tämä rakenne, joka on nyt kolmitasoinen, ja jossa on erilaista valvontaa ja sanktiomekanismeja. Ja nyt sitten riippumattomat tahot. Artiklan kolme mukaisesti komissio määrittelee periaatteet, eli yksittäisten jäsenvaltioiden tulee määritellä nämä valvon, riippumattomat valvontamekanismit. Eli tässä on, tämä jää kokonaan kansalliselle tasolle. Tällä voidaan huomattavasti vahvistaa budjettikuria. Ja minun mielestäni se on ehdottomasti ennakkoehto, jotta voidaan hallinnoida yhtenäisvaluuttaa, mutta se ei kuitenkaan vielä riitä, eikä se välttämättä ole myöskään tärkein väline. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanoneet, eli meillä on muita tärkeitä ongelmia. Yksi tuli esille portugalilainen kollega puhui siitä, eli makrotalouden epätasapainot. Tämän suhteen meillä on ongelmia, koska komission raportissa todetaan, että kun katsotaan alijäämämaita, tämä parametri on 4 prosenttia, ja kun katsotaan ylijäämämaita, se on 6 prosenttia. Mutta ikävä kyllä Saksa on 5,9 tasolla, Eli meillä on vielä paljon työtä, kun ajatellaan, miten näitä Ferreira-sääntöjä voidaan tehokkaasti panna täytäntöön makrotalouden epätasapainon osalta. Jos emme puhutu näihin syihin, niin sitten emme voi ratkaista myöskään kriisiongelmaa euroalueella ja Euroopan unionissa. Se on selvää. Ja myöskin on päivän selvää, että jos meillä ei ole tiukempaa budjettikuria kansallisella tasolla, niin sitten tarvitaan erilaisia välineitä, resursseja työllisyyteen, investointeihin Euroopan unionin tasolla. Eli tämä hanke, joukkovelkakirjat, EUn budjetti, omat varat, transaktiovero, kaikki nämä ovat elementtejä, joista sitten myöhemmin tulee ratkaisevia. Muuten meillä on rakennelma, joka ei kestä, koska se ei ole tasapainoinen. kansalliset parlamentit ja Euroopan toiminnot niin miettimät näitä kysymyksiä. Nämä ovat erittäin keskeisiä kysymyksiä. Ja sanoisin vielä omalta osaltani, että ehkä kun ajatellaan hallitusten toimintaa ja Euroopan toimijoiden toimintaa, se on tärkeää sen lisäksi, millaisia päätöksiä on aikaisemmin jo tehty. Mutta pidemmäpä siitä tai ei, hallituksista on tulossa yhä enemmän EUn hallinnon kahden tason hallintoa, eli tavallaan niin kuin senaatti ja edustajahuone. Eli meidän täytyy katsoa, mitä jäsenvaltioissa tehdään, joten kansallisessa parlamentilla on valtava rooli. Ja näin ollen meidän täytyy käydä myöskin vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä – kun ajatellaan erilaisia tehtäviä, joita meillä on. Mutta tämä on sitten ihan poliittinen kysymys eikä asia, josta täällä nyt keskustellaan. Eli päätän tähän. Kiitos. Uh, thank you very much. I, I... Kiitoksia. Sikäli kun muistan, niin tässä on kaksi asiaa, joita ei ole käsitelty, jolleivat ne nyt sitten menee ohi. Donahue'n kysymykset josta yksi koski makrotaloudellista epätasapainoa ja sixpackia ja sitä, että tarvitaan suurempaa valvontaa. Se oli nimenomaan se suunta, johon parlamentti pyrki asioita viemään sixpackissa hyvin pitkälti, mutta täytyy tietysti myös tunnistaa se, että emme onnistuneet saamaan koko pakettia symmetriseksi. Eli vaikka nämä indikaattorit ja tulostaulukot ovat olemassa ja valvonta niissä on olemassa, niin toivomme, että ajan mittaan niiden avulla voidaan pureutua näihin ongelmiin, jotka mainitsitte. Ja toinen, en tiedä haluatteko palata näihin ulkoisiin vaikutuksiin. Hän kysyi mielestäni, että mitä tapahtuu näiden tavoitteiden suhteen Äh, alijäämän suhteen silloin, kun äh, niin ei päästä näihin tavoitteisiin ulkoisten vaikutusten vuoksi? No, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mielenkiintoinen elementti. Se tekee selväksi sen, miten tärkeää on, että parlamentti ja komissio, jäsenvaltiot onnistuvat laittamaan artiklan kolme e, olemassa olevan EU-lainsäädännön mukaiseksi. Se merkitsee sitä, että artiklassa 3 ja artiklassa 4, jotka käsittelevät lainaa, toimitaan näin. Vaarana oli se, että otetaan käyttöön jäykempi elementti, EU-lainsäädännön tila, tasolla meillä on mahdollisuus ottaa huomioon Voidaan ottaa huomioon vuosittainen rakenteellinen alijäämä ja ottaa huomioon eri asiayhteys. Tietysti yksittäisen maan riippumattomuus vielä suhteessa toiseen. Kaikki tietysti riippuu, miten komissio täyttää tehtävänsä. Jos se tekee sen hyvin tai huonosti, mutta kaikki siis liittyy tavalliseen valvontaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Ja siihen, millä tavalla komissio määrittelee MTOn rakenteellisen alijäämän ja millä tasolla se ottaa huomioon nämä ulkoiset elementit, jotka käsittääkseni min, täytyy ottaa ehdottomasti täysin huomioon. On tietysti mahdollista toimia näin, koska rakenteellinen alijäämä ei ole sopimuksessa mainittu kolmen prosentin luku, vaan kyseessä on asia, joka on seurausta eri tekijöistä. Siitä syystä käsittääkseni meillä on mahdollisuuksia pohtia tämän kaltaisia ulkoisia elementtejä. Tietysti kaikki riippuu siitä, millä tavalla tämä konkreettisesti täytäntöönpana komission toimista. Ja tämä on tärkeä rooli parlamentille sekä kansallisille että eurooppalaisille, että voidaan käydä vuoropuhelua täytäntöönpanevan elimen kanssa, ei tämän sopimuksen takia, vaan sen takia, että olemassa oleva EU-lainsäädäntö nyt on erittäin tärkeässä arkaluontoisessa tehtävässä ja saamme lukea tästä lehdistöstä joka päivä, miten on päätetty siitä, että Belgian täytyy vaikkapa korjata tietyllä tasolla budjettian. Ei kysymys ole pelkästään luvuista, vaan tulkinnasta – poliittisesta taloudesta, siitä millä tavalla otetaan huomioon eri tekijät. Tämä on todella poliittinen kysymys. Se on eurooppalainen taloushallinto ja mitä sen pitäisi olla. Eli meidän täytyy kyllä parantaa paljon tässä suhteessa ensi vuonna. Merci Jean. No, un mot. Kiitos. Muutama sana makrotalouden tasapainosta, koska portugalilainen kollega painotti ihan asiallisesti tärkeä asia. Me olemme menettelyn alkuvaiheessa, joka on meille kaikille uusi ja ehkä jopa vallankumouksellinenkin, jos ajattelemme missä hengessä kasvu- ja vakaussommipus luotiin. Ajateltiin euron alussa, että meillä olisi kaksi sääntöä, jotka koskettaisivat vain julkisen hallinnon julkisten, julkisen rahoituksen hallintaa ja, ja alijäämää, mutta nyt on käynyt ilmeisen selväksi, että kun tuli yksityinen velkaantuminen ja maksutaseen tasapaino alkoi horjua, niin silloin jäimme vähän jälkijunaan. Eli komission valtuutus näiden uusien instrumenttien käyttöönotossa on keskeistä. Siitä lähtien meillä on tämmöinen alkio makrotalouden tasapainolle, josta voisi tulla yhteinen kaikille. Silloin meidän pitää kuitenkin hyökätä näitä ulkoisia tekijöitä vastaan, joita ei ole riittävästi huomioitu. Vielä toinen asia tästä ulkoisista tekijöistä, ainakin mitä suomalainen kollega eilen iltapäivällä sanoi euro-obligaatioista. Minähän olen ollut aloitteen tekijänä tässä ja Sixpack tuli minun mietintö, että siihen saatiin kaikkien kollegojen tuki, mutta on yksi asia, joka minua aika lailla järkyttää tässä kriisissä, on se, että me käännymme koko ajan vain itseemme päin, yritämme löytää lääkkeitä ja parannuskeinoita ajattelutapaan, joka on hyvin eurooppalainen mehän tarvitsemme jonkinlaista amerikkalaista vastinetta näille euro, euroobligaatioille, koska meillähän on euro, josta me haluamme kansainvälisen vahvan valuutan. Ei tässä nyt pidä ajatella tätä moraalikatoa, moraalin puuttumista, ei pidä kannustaa kuluttamaan tai velkaantumaan liiallisesti. Eihän se ole parlamentin tarkoitus, mutta toisaalta jos ajatellaan tätä ulkoista ulottuvuutta, ratkaisuja, joita meidän pitää tarjota, että voimme täydentää olemassa olevia työvälineistöjä euron hallinnalle, niin se on kaikista strategisista tekijöistä tärkein. Um, I, I know, Mr. Cashew... You... Niin, tiedän, että edustaja Cashew halusitte viitata asiakirja, joka on olemassa, mutta yleisesti ottaen ymmärtä näitä näkemyksiä tuolta salista. Haluan vain kertoa, että viittasitte asiakirjan, joka koskee laillisuutta ja sen saa tuolta alahuoneen valvontavaliokunnan nettisivuilta. Ne, jotka haluavat sitä katsoa, voivat siis sen löytää sieltä. Siis se on eurooppalaista lainsäädäntöä liittyvä kysymys, ei pelkästään mitenkään sen kuningaskuntaan. Eli mielenkiintoinen asiakirja sanoo puheenjohtaja. Se analysoi siis eurooppalaista lähtökohtaa, ei pelkästään yhdistynyttä kuningaskuntaa. Kiitoksia kaikille, jotka ovat ottaneet osaa puheen keskusteluihin. Seuraava osio antaa, alkaa kello 11. Meillä on nyt kolme neljä minuuttia sitten mahdollisuus tässä hieman pitää taukoa. Älkää menkö kuitenkaan liian pitkälle tai muuten jäämme sitten jälkeen aikataulusta. Kiitos. Chers collègues, je vous propose de reprendre... Euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että istuudutte alas tämän pienen tauon jälkeen, jotta voimme käynnistää tämän viimeisen istunnon osion, joka on yhtälä, yhtäläisesti mielipideinen vaihto ECOFIN jäsenen kanssa. Kiitän teitä, että olette tullut tänne paikalle compte tenu de la thématique de nos échanges. Me te voitte tulla tänne keskustelemaan. Kerrotte ECOFIN-neuvoston tuloksista, joka on puhutte puhuneet täällä Europlus-sopimuksesta ja myös tämän kevään Eurooppa-neuvoston kokouksista. Tämän lisäksi meillä on kaksi komissaaria. Komissaari Olli Rehn, joka on komission varapuheenjohtaja, hän on vastuussa talous- ja budjetti- ja euroasioista. Ja sen lisäksi meillä on komissaari Laslo Andor, jonka vastuualueisiin kuuluu työllisyys, sosiaalikysymykset ja osallistaminen. Toivotan teidät kaikki kolme erittäin lämpimästi tervetulleeksi tähän meidän loppuyhteenvetoistuntoon. Teillä on täällä edessänne kansallisten parlamenttien edustajia, jotka edustavat lähestulkoon kaikkia 27 jäsenmaata. Ehkä meillä on täällä noin 24-25 jäsenmaata edustettuina. Ja meillä on myös kolmen valiokunnan jäsenet täällä meidän talosta. Kahden päivän aikana olemme käyneet keskusteluja sekä keskustelleet kasvusta. Vuosiraporttia olemme tarkastelleet tänä aamuna. Meillä oli myös tänä, tässä salissa Euroopan parlamentin kahden edustajan läsnä ollessa myös niistä henkilöistä, jotka olivat vastuussa budjettineuvotteluista. Mutta ennen kuin aloitamme, varsinaisesti annan puheenvuoron tässä vieressä istuville kollegoille ja sen jälkeen itse käytän puheenvuoron tästä erityisistunnosta, erityistapaamisesta, jonka käynnistimme eilen. Ensiksi annan puheenvuoron Alan Lamassuurille, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtaja, viisi minuuttia maksimissaan. Kiitos. Anteeksi pieni viive, rouva puheenjohtaja, hyvät komissaarit, arvoisa ministeri. Minä ihan lyhyesti sanoisin, että näiden kahden päivän aikana, siis jotka eivät vielä ole päättyneet vielä, ensimmäinen loppuyhteenveto tästä tapaamisesta voisi olla seuraavanlainen on välttämätöntä ei ainoastaan uusia tämä kokemus, mutta meidän täytyy antaa sille institutionaalista pohjaa. Pervans Beres varmasti palannee tähän tuota pikaa. Miten me annamme sille institutionaalisen leinan ehkä artiklan 13 uuden sopimuksen myötä niille jäsenvaltioille, jotka ovat tämän uuden sopimuksen alaisina, tai sitten voimme soveltaa eurooppalaisen ohjausjakson toimintaperiaatteita. Mehän voimme varsin hyvin jo hahmottaa ja todeta sen, että kussakin jäsenvaltiossa, kussakin kansallisessa parlamentissa tarvitaan oman politiikansa päättämiseksi, talous- tai budjettipolitiikan päättämiseksi, tarvitaan tietoisuutta eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Tämä vaihto on erittäin tärkeää, ellei välttämätöntä. Jokaisen oma tilanne, jokaisen jäsenvaltion orientoinnit, jokaisen oman pano, jäsenvaltion panokset, painopistealueiden hahmottaminen, oma panos yhteisen eurooppalaisen politiikkaan ennen kuin ennen kuin jokainen lähtee takaisin omaan maahansa ja päinvastoin, niin pitäisi aina tietää täsmällisesti budjettien sisällöt. Toinen asia, joka minulle on lähellä sydäntä, monet teistä sekä eilen iltapäivällä että sitä seuranneen illallisen aikana korostivat sitä tärkeää seikkaa, että meillä on ihan konkreettisia vaikeuksia tehdä työtä yhdessä, koska meillä ei ole samoja lähtöasetelmia ainakin jos ajatellaan yleisiä talouden ennusteita, komissiohan antaa meillä ennusteet, jotka ovat kiistämättömiä. Vuosittainen kasvuraporttihan vastaa tähän tarpeeseen, mutta kun me teemme selkoa tilitaseesta, julkisesta varojen käytöstä ja miten meillä on tiedostetaan kansallisten parlamenttien budjettien konsolidointi kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän pitää myös lisätä ehkä 28. budjetti, joka on eurooppalainen budjetti, eurooppalaisen perheen suuri budjetti. Tämä on tärkeä väline. Me tarvitsemme sitä ja tämän välineen avulla me voimme sen jälkeen, kun me olemme kaikki laatineet strategiamme kasvusta ja kilpailukyvystä, eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja sitten vuosi vuoden jälkeen kesäkuussa huippukokouksessa päätetään tämän mm, strategian sisällöstä ja mikä tulee olemaan kunkin jäsenvaltion rooli ja sen jälkeen EU voi lähteä toteuttamaan tätä strategiaa. Näin me voimme tarkistaa joka vuosi, mitä kukin itse olemme tehneet ja teemme Euroopan hyväksi. Mitä jokainen meistä tekee vajeen pienentämiseksi. Miten me, mehän tiedämme jo nyt, miten te, teemme, voimme tehdä siitä tiliä, mutta mitä kukin itse teemme ja tulemme tekemään kasvun eteen, kilpailukyvyn eteen, innovaation suhteen, tutkimuksen kentällä, tulevaisuuden investoinnissa, uuden teknologian, uusiutuvien energiavarojen, eurooppalaisten verkostojen suhteen. Me emme tiedä vielä tätä, me emme pysty antamaan sille määrällistä arvoa, arvito, arviota tarkasti. Ja, mutta jos me toimimme toisilla tapaa, niin voimme hallinnoida paremmin EUta ja parlamentaarinen valvonta on paremmin taattu. Mehän olemme kaikki tästä vastuullisia viime kädessä. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron kollega Sharon Bowlesille, joka oli vetämässä tämän aamupäivän ensimmäistä keskustelukierrosta siellä puhuttiin pääsääntöisesti tulevasta finanssipoliittisesta sopimuksesta, jonka tekstiä tarkastellaan tällä hetkellä Euroopan parlamentissa. Ole hyvä Sharon, viisi minuuttia. Okay, thank you. Um, well, yes. Niin, kiitoksia. Eilen meillä oli oikein hedelmällinen keskustelu rahoituskurista ja julkisten varojen kestävyydestä ymmärrämme, että on aivan oleellisen tärkeää tarjota demokraattinen foorumi EU:ssa, kun halutaan olla mukana elintärkeässä keskustelussa näistä asioista. Tärkeitä kommentteja, joita esitettiin, niitä tuli paljon eri aloilta. Monet mainitsivat, että meillä täytyy olla sellainen finanssikonsolidaatio, joka on kasvumyönteistä. Ja kansallisten parlamenttien edustajat he esittivät esimerkkejä siitä, miten tähän oli päästy äskettäin. Kaksi parlamentin esittelijää Tupacista vaihtoivat paljon näkemyksiä kansallisten parlamentin edustajien kanssa ja kattoivat näin paljon erilaisia teknisiä poliittisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi siirtyminen 0,25 prosentin rakennealijäämään. Tuon keskustelun aikana ja laajemmin katsoen koko viimeisen puolitoista, puolitoista päivän aikana on käynyt selväksi, että tässä on kaksi vaihtoehtoista näkökantaa, jotka ovat esillä, mutta ne eivät välttämättä ähm, ole epäyhteensopivia. Ehkäpä ne voidaan nivouttaa yhteen tai joskus niitä voidaan käsitellä erikseen. Kuitenkin tarvitaan Tällä tarvitaan konsolidaatiota, jotta voidaan luoda uudelleen uskoa markkinoihin, mutta täytyy myös lisätä verotuloja. Ja näihin kohtihan tietysti on palattu kerta toisensa jälkeen. Samanaikaisesti keskustelu on osoittanut, että edessä olevat haasteet, kun pyritään samanaikaiseksi vahvennettua yhteistyötä budjettimenettelyssä jäsenvaltioiden välillä, tuo esille legitimiteetti, arkaluontoisuus ja muita kansalliseen omistauteen liittyviä kysymyksiä. Kuten totesin, niin osa prosessia täällä on se, että pyritään tarjoamaan foorumi ja legitimiteetti EU-tasolla näille kysymyksille, kun otetaan huomioon näiden asioiden liittyminen toisiinsa. Eikä enää voida ajatella, että tehdään yksittäisiä asioita yksittäisen jäsenvaltion tasolla. Samalla kun tarkastellaan tätä julkista keskustelua, niin yksi Euroopan parlamentin esittelijöistä, joka käsittelee Tupacia, esitti huolenaiheensa tuon keskustelun jakamisesta Euroopassa. On ajateltu, että julkinen keskustelu pitäisi tapahtua ennen noita suljetun ovin käytäviä keskustelua aika toisinpäin. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että meillä on suljetun ovin käytävä keskustelu ensin ja sitten tuo yleinen keskustelu ja ehkäpä sekään ei ole kaikkein järkevin tapa käsitellä asioita. Yleisimmin ottaen olemme käsitelleet työpaikkoja, kasvua ja yhtenäismarkkinoiden merkitystä, kuten myöskin menettelyiden vahvistamista, niiden päätöksen saattamista yhtenäismarkkinoilla. Muistin, muistutin ihmisiä siitä, että meillä on 20 eri menettelyä vielä edessämme ennen kuin yhtenäismarkkinat viedään ete- loppuun ja että pyrimme tekemään näitä kiireellisesti, koska olemme ymmärtäneet, miten tärkeää on nopeasti saada kasvua aikaiseksi. En varmaankaan enää joudu lisää tätä kuvailemaan. Tietysti keskustelumme olivat vielä paljon laajapohjaisempia. Kiitoksia. Kiitos paljon, hyvä kollega. Pyörän pöydän keskustelussa kestävästä kasvusta, työllisyydestä ja sosiaalisesta yhteiskunnallisesta kehityksestä nykytaloustilanteessa. Minä haluan ottaa huomioon käydyn keskustelun ja siellä puhut, siellä me käyttivät puheenvuoron kaksi komissaaria Lewandowski ja Hahn, kolme esittelijää parlamentin, Euroopan parlamentista ja yksi oli edusti tulevaa puheenjohtajamaata Kyprosta. 14 edustajaa kansallisista parlamenteista käytti puheenvuoron ja kolme kollegaa Euroopan parlamentista käytti puheenvuoron. Keskustelu oli luonnollisesti hyvin kuvaava nykytilanteelle. Euroopan pitää nyt sovittaa yhteen sen tulevaisuuden tiensä kasvun myötä. Komissaari Lewandowski on hyvin avoin meidän yhteistyölle. Hänellä on hyvin vahva ja selkeä kuva siitä, että yhtäältä me olemme nyt eläneet eurooppalaista tarinaa yhdessä, jossa on eletty rauhan tuoman osinkojen turvin. Vaihtoehto joka on nykyaikaisempi, on ensikin, että Eurooppa olisi globaalisempi toimija mutta se ei enää nyt elävöitä tätä eurooppalaista unelmaa kansalaisten keskuudessa. Se ei riitä, hän kertoi. Eli meidän täytyy olla erilaisia. Millä me saamme uutta eloa eurooppalaiseen hankkeeseen? Miten me lähdemme uudestaan synnyttämään uutta tarinaa? Meidän pitää päästä ulos kriisistä ja löytää oikea hyvä kasvun tie. Komissaari Haan samassa hengessä kertoi, että EUn budjettiinstrumentit, aivan erityisesti rakennerahastot, voitaisiin mieltää eh, kasvupolitiikan työvälineinä Euroopan parlamentin edustajat, työllisyysvaliokunnan esittelijä Rova Cornelissen kertoi meille neljästä keskeistä periaatteesta. Ensinnäkin siitä, kuinka välttämätöntä kansallisella tai eurooppalaisella tasolla on välttämätöntä on välttämätöntä tajuta, että joskus pitää ottaa eurooppalainen ulottuvuus tähän hahmottelemiseen Täytyy muistaa, vaikka olisi maa, jossa on ylijäämää tai alijäämää, niin esimerkiksi investointistrategia, jota toteutetaan, voisi äh, olla mukana kansallisessa seurannassa, mutta se täytyy myös muistaa, täytyy muistaa myös koko ajan, mikä on eurooppalaisen ulottuvuuden lisäarvo. Pitkällä aikavälillä hän kertoi meille, että mehän on elämä nyt vuotta 2012. Meidän pitäisi miettiä miettiä sillä tavalla, että olemme nyt käyttäneet yhden kymmenisosan meidän kapasiteetistamme 2020-strategiasta. Kolmanneksi hän puhui yhtenäväisyydestä, johdonmukaisuudesta, kansallisen, kansallinen toiminta versus eurooppalainen toiminta. Demokratian periaatteiden noudattaminen silloin, kun hahmotellaan suuria linjauksia talouspolitiikassa. Puheenvuoropyynnöissä nousi esiin lukuisia teemoja, esinnäkin liikkuvuus, romanialainen kollega otti sen esille. Onko kysymys liikkuvuudesta? Tarkoittaako se sitä, että liikkuvuudessa on vielä liikaa esteitä? Onko se haitta? Vai pitääkö todella olla huolestunut joistakin brain drain aivo, aivovuodosta poispäin Euroopan, joistakin EUn, joistakin jäsenvaltiosta toiseen suuntaan? Verotuspolitiikka oli myös yksi elementti, kun puhuttiin talouden kirjanpidosta. Samalla tavoin verotus otettiin esille, kuinka sillä on kapasiteettia synnyttää enemmän yhdenvertaisuutta eri väestökerrosten kesken Euroopassa puhuttiin myös siitä, kuinka pitäisi saada budjettitavoitteet yhdenmukaisiksi, johdonmukaisiksi sillä tavalla, että toteutettaisiin 2020 strategia asianmukaisesti. Puhuttiin myös siitä, kuinka halutaan todella ottaa paremmin huomioon nuorten tilanne, se pitää tiedostaa paremmin. Ja kuten puheenjohtaja Lamassur tässä sanoi, pitää saada budjetit paremmin yhteneväisiksi – johdonmukaisiksi keskenään, jotta meillä olisi todellista synergiaa, joka taas tarjoisi strategiaa yhteisille tavoitteille yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Synergia kansallisessa mielessä, eurooppalaisessa mielessä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Jokaisen pitäisi nyt miettiä, mitkä ovat ne seuraamukset, jos me lähdemme huomispäivänä määrittelemään uusia ehdotuksia esimerkiksi rakennerahastoista tai jos puhumme tulevista rahoitusnäkymistä, miten me haluamme edetä tässä yhteisen nomenklatuuran periaatteen nimissä. Minä muistan, että jo vuodesta 2005 lähtien, lähtien olemme puhuneet makrotaloudellisten tietojen aikataulujen harmonisoinnista ja voimme todeta, että tie on, tieto on vielä paljon edessäpäin. Ruotsalainen kollega esitti puheenvuoron. Hän puhui siitä, kuinka pitää ottaa opiksi siitä, miten Ruotsi on selvinnyt vaikeuksistaan sillä periaatteella, että mm, Ruotsi selvisi kriisistä ilman, että tuhottiin tämän hyvinvointi- tai suojelevan valtion perusrakenteita – ja ennen kaikkea ruotsalainen rakentaminen, valtion rakentaminen sijoittuu siihen aika, ajanjakson, jolloin näkymät olivat vielä myönteisiä, mutta koko yhteiskunta oli mukana siinä. Ja tähän pitäisi saada se ajatus mukaan, että yhteiskunta olisi mukana unionin rakentamisessa. Unkarilainen kollega puhui sanktioiden asianmukaisuudesta silloin, kun ne voivat tarjota työllisyyttä. Loppuyhteenvetona voidaan sanoa, että käytiin myös keskustelua EUn budjetin roolista ja mikä on sen paikka jäsenvaltioiden, suhteessa jäsenvaltioiden budjetteihin silloin, kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneita EU-budjettiin ja jos ajatellaan makrotalouden vaikutuksia EU-budjettiin, niin kyllähän sillä on erityisrooli komissaari Lewandowski eh, palautti mieleen erittäin selkeästi lukujen turvin EUn budjetin ja mitkä voivat olla rakennerahastojen roolit ja vaikutukset joissakin jäsenvaltioissa monilla alueilla. Sillä voi olla tämmöinen vipuvaikutus strategisessa mielessä ja se voi myös parantaa investointien liikkeelle lähtöä. Ja näin voimme jälleen kerran päästä paremmin tavoitteisiimme kun kukaan ei ole vielä <laughs> katkaissut minun puhetulvaa, niin minä tiedän, että on liian runsas sanainen tässä yhteenvedossa. Pyydän etukäteen anteeksi, rouva ministeri Ekofinnistä, mutta annan teille nyt välittömästi puheenvuoron sanoi kuitenkin sitä ennen, että me missä puitteissa nyt liikumme ennen kevään huippukokousta. Te varmasti tai toivomme, että kerrotte meille, mikä on eurooppalainen diagnoosi tälle kriisille tällä hetkellä, mikä on eurooppalainen lisäarvo, mitä jokaisen jäsenvaltion tulee ajatella nyt omasta budjetista, sen omista linjauksista kansallisissa puitteissa. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Well, thank you very much. Kiitoksia ensinnäkin tästä alustuksesta ja myöskin kutsusta tulla tänne Ensinnäkin lähtisin tästä EU 2020 strategiasta, koska tehtävämme ovat muuttuneet viime vuoden aikana, koska nyt tie näihin tavoitteisiin, joita EU 2020 strategiassa on, pitää nyt hallinnoida talouskriisin puitteissa. Ja olen kovasti odottanut tätä keskustelua, koska mielestäni kaikkein tärkeimmät tekijät ovat täällä, Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, komissio, neuvosto. No, tästä tietysti puuttuu, puuttuvat työmarkkinaosapuolet. Olin tyytyväinen keskusteluun työmarkkinaosapuolten kanssa aivan hiljattain. Siellä puhuttiin myöskin makrotalouden epätasapainoista ja siitä, mitä tulisi tehdä. Tietysti kriisin aikana on selvää, että meidän täytyy saada mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan. Haluaisin todeta, että Puhun viidestä asiasta, joista on hyvin lyhyesti, koska ne ovat tärkeitä elementtejä kriisinhallinnassa ja siitä, miten päästään eteenpäin. Ensinnäkin pitää tietysti vakauttaa Eurooppaa. Sopimus Kreikan osalta on tässä mielessä tärkeä, jotta voidaan varmistaa, ettemme etene liian nopeasti ja myöskin pitää olla hyvin valppaana, jotta nähdään, ettei kriisi enää pahene vaan että tilanne vakautuu. Toiseksi meidän täytyy varmistaa, että meillä on hyvin toimivat rahoitusmarkkinat, jotta voimme välttää luottokriisin, koska Euroopan työpaikkojen luojat, eli lähinnä pk-yritykset, todellakin tarvivat hyvin toimivaa rahoitussektoria. Kolmanneksi pitää varmistaa, että kaikissa maissa konsolidoidaan taloutta ja että se toteutetaan kasvuun tähtäävällä tavalla ja periaatteessa tämä on myöskin finanssipoliittisen sopimuksen kulmakivi, eli meidän täytyy konsolidoida tilannetta, mutta täytyy vielä toistaa, että se tapa, millä se toteutetaan, on hyvin tärkeä. Neljänneksi kunkin jäsenvaltion uudistukset, jotta parlamentit, hallitukset pitävät kiinni lupauksistaan. Se, mistä tällä on puhuttu, pitää myöskin toteuttaa jäsenvaltioissa – ja viides ulottuvuus, Euroopan kasvuun pyrkiminen. Ja tästähän on puhuttu täällä parlamentissa paljon. Eli Euroopan budjetin, myöskin monivuotisissa rahoituskehyksissä pitää keskittyä EU 2020 strategian ja hallintaan, jotta saadaan kasvua ja työpaikkoja. Ja tämä on erittäin tärkeä tehtävä, jotta löydetään tasapaino ja dynamiikka kansallisten parlamenttien ja kansallisten budjettien ja eurooppalaisen budjetin välille. Tietysti sisämarkkinoiden uudistus on myöskin hyvin keskeinen. Ja tässä asiassa meidän täytyy keskittyä eurooppalaisiin kasvun vetureihin, jotta voidaan katsoa, mitä kukin jäsenvaltio voi tehdä. No, syvennyt nyt muutamiin seikkoihin. Yksi tärkeitä asioita tässä keskustelussa on se, että konsolidaatio ja vankka julkisten varojen hoito eivät estä kasvua tai työpaikkojen luomista. Ehkä päinvastoin. Konsolidointi on ennakkoehto, jotta saadaan aikaa kestävää kasvua. Se on hyvin käytännönläheinen ajattelutapa, mutta konsolidointi luo luottamusta ja Tämä luottamus varmistaa myöskin rahoitusmaailman vakauden ja alhaiset korkotasot. Ja alhaiset korkotasot, se että luottoa on tarjolla, on erittäin tärkeää kulutuksen ja yksityisten investointien kannalta. Sitten luottamuksen myönteiset vaikutukset ovat vielä tärkeämpiä tämänhetkisessä tilanteessa, kun nyt luottamus ei pelkästään rahoitusmarkkinoilla, vaan myöskin politiikassa on keskeistä. Meidän pitää varmistaa, etteivät pelkästään markkinat, vaan ehkä enemmänkin vielä yritykset ja kuluttajat ovat varmoja siitä, että he voivat luottaa poliitikkoihinsa, eli parlamenttiin, parlamentteihinsa, neuvostoon ja niin edelleen. Eli järkevä konsolidaatio on edellytys kasvulle eikä sen este. Sitten pitää antaa prioriteetti esimerkiksi koulutukselle, tutkimukselle, kehitykselle, vihreille muutoksille, ne ovat tärkeitä. Kriisistä on opittu, että meidän on toteutettava tehtyjä lupauksia uudistuksista ja konsolidoinnista, ja meidän täytyy myöskin vahvistaa uudistuksiamme. Muussa tapauksessa jäämme jatkuvasti jälkeen, kasvu on surkea ja tilanne on hyvin hankala, kun ajatellaan nuorisotilan työllisyyttä työttömyyttä monissa maissa. Haaste, joka meillä on edessämme, vaatii sen, että teemme suoraan yhteistyötä avoimesti. Näin on tehty ennenkin, ja ihailen työtä, jota on tehty Sixpackin osalta. Ja uskon, että jos samaa henkeä käytettäisiin nyt, niin voisimme myöskin varmistaa, että Euroopan kasvuveturit ja se, miten asioita hoidetaan, auttavat meitä tässä asiassa. Kuten sanoin, ihailen työtä, jota on tehty Sixpackin suhteen, ja myöskin sitä, että on uudistettu kasvu- ja vakaussopimusta. Tämä on yksi syistä, miksi yksi Tanskan puheenjohtajuuskauden painopistealueita on täytäntöönpano. Meidän täytyy panna täytäntöön näitä uusia, parempia sääntöjä, jotka liittyvät eurooppalaiseen talouteen. Meidän täytyy toimia näin, koska muuten on vain päätöksenteko automaatti, joka ei koskaan varmista, että asioita todellakin myöskin tehdään ja että vaikutetaan ihmisten jokapäiväiseen elämään. Eli teemme kaikkemme varmistaaksemme, että eurooppalainen ohjausjakso toteutuu. Me otamme vastaan raportteja komissiolta ja me luomme puitteet valtion ja hallitusten päämiehille, jotta he luotsaavat omaa talout, oman maansa taloutta. Ja näin kansalliset parlamentit ja hallitukset voivat kantaa vastuunsa tässä kysymyksessä. Euroopan tasolla tietysti toteutamme sixpackia seuraavan kahden ehdotuksen puitteissa, eli two-pack, nämä EU, EU-slangi on aika hienoa. Varmaan kukaan muu ei ymmärrä, mistä me puhumme täällä. Mutta ei se mitään, koska sisältö on kuitenkin tärkeä, jotta voimme varmistaa, että tiedämme, mitä kukin maa tekee, ja jos jäsenvaltio on ongelmissa, niin meidän täytyy tarkkaan seurata tilannetta niin kuin aikaisemminkin. Viime viikolla neuvosto teki sopimuksen näistä kahdesta ehdotuksesta ja aloitamme kolmikantaneuvottelut sen jälkeen, kun parlamentti on siihen valmis. No sitten vielä muutama sana tähän lopuksi kansallisten parlamenttien roolista – ja tätä roolia tulee vahvistaa ja myöskin yhteistyötä Euroopan tasolla. Ja on keskeistä, että eurooppalaiset sitoumukset viedään myöskin jäsenvaltioihin. Koska se, mitä luvataan Euroopan tasolla, on lupaus, joka pitää, pitää myöskin kansallisella tasolla. Tämä on se ajatus, joka oli finanssipoliittisen sopimuksen takana. Eli sanotaan, että se mitä on luvattu, Euroopan unionin tasolla toteutetaan myöskin kotivaltiossa. Silloin on hyvin läheinen yhteys eurooppalaisen ajattelutavan ja kansallisen ajattelutavan välillä, ja tällä tavalla voimme päästä eteenpäin. Uusi finanssipoliittinen sopimus on innovaatio nimenomaan siksi, että siinä on finanssipoliittisia sitoumuksia jäsenvaltioille, ja siksi se luo hyvin paljon lisäarvoa eurooppalaiseen taloushallintoon. Kansallistasolla täytäntöönpano tietysti merkitsee sitä, että täytyy sopeuttaa budjettia ja tietysti sen pitää noudattaa myöskin sovittuja suosituksia ja mukautuksia, koska sehän oli ajatuksena. Eli saamme mahdollisimman paljon, hankimme mahdollisimman paljon tietoa, keskustelemme täällä työmarkkinaosapuolten kanssa. Parlamentissa Strasbourgissa esimerkiksi hiljattain teimme näin. Ja sitten kaikki nämä tiedot muodostavat sitten tiekartan, jota tulee seurata. Toivottavasti tänäinen keskustelu osoittaa myöskin, että olemme samaa mieltä siitä, millaisia suosituksia pitäisi antaa, kun ajatellaan kasvuun tähtäävää konsolidointia, eli koulutus, tutkimus, vihreät muutokset, nämä ovat tärkeimpiä tavoitteita. Meidän täytyy edetä tällä tavalla. Ja tehän tiedätte, mitä me nyt teemme yhteistyössä sisämarkkinapaketin kanssa. Ja lopuksi vielä sanoisin, että odottelen nyt tätä keskustelua ja odottelemme myöskin yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa seuraavan puoliskon aikana ohjausjaksosta. Kiitos. Kiitos paljon, rouva ministeri. En halunnut keskeyttää teitä, mutta pyytäisin komissaaria noudattamaan näitä eurooppalaisia määräaikoja, <laughs> eli olemaan vähän tiiviimpi ilmaisuissaan. Pyytäin häntä kertomaan ehkä vähän siitä, mielialasta, miten hän mieltää vuoropuhelun Euroopan parlamentin kanssa, jotta voitaisiin saada selkeäksi tämä käsite eurooppalaisesta ulottuvuudesta kasvustrategiassa, jota nyt tarjolla on jäsenvaltioille. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti on lähtenyt liikkeelle ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, jotta voitaisiin todella hyödyntää maksimaalisesti tämän vuosittaisen kasvuraportin sisältö ja tehdä siitä todella linjaava asiakirja. Tästä tämän perusteella meillä on kaksi asiakirjaa. Jean-Paul Gossesin luova taloudellisesta ulottuvuudesta ja Cornelissen on tehnyt työllisyysulottuvuudesta. Minä olen lukenut jostakin, että Euroopan komissio olisi sitä mieltä, että Euroopan parlamentti näin toimiessaan haluaisi saada itselleen omia aiheet itselleen kevään huippukokouksesta. Ei, tässä ole kyse siitä. Me haluamme vain saada parlamentaarista ulottuvuutta tälle niin sanotulle julkiselle keskustelulle. Voisitteko te ehkä kertoa vähän enemmän, miten te mielette tämän parlamentaarisen ulottuvuuden tässä keskustelussa suhteessa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti? Komissaari, anteeksi, kymmenen minuuttia, komissaari, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, Hyvää puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet. Olen ilahtunut siitä, että olen saanut kuunnella näitä päätelmiänne keskustelusta, joka käsitteli eurooppalaista ohjausjaksoa eilen ja tänään. Ja ilahtunut siitä, että voin keskustella näistä teidän kanssanne. Haluan kiittää edustaja Bousia ja Lamassuuria erittäin äh, mittavista kertomuksista näistä keskusteluista, joita olette käyneet tämän konferenssin aikana. On todellakin erittäin rohkaisevaa nähdä, että parlamenttien välinen konferenssi äh, ohjausjakson varhaisessa vaiheessa on muodostumassa aivan säännölliseksi tapahtumaksi, varsinkin kun vastuullisuuden ja demokraattisen legitimiyden merkitystä tuskin voi liioitella, erityisesti kriisin aikana, jossa edelleenkin olemme. Ja vain te valittuina eurooppalaisten kansalaisten edustajina voitte varmistaa sen, että vastuullisuus ja demokraattinen legitimiys säilyy. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana päässeet hyvin pitkälle eurooppalaisen rahatalousunionin eteenpäin viemisessä, kun meillä on myös uusi arkkitehtuuri eurooppalaiselle taloushallinnolle. Uusi arkkitehtuuri varmistaa sen, että kaikki jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkansa yhteisenä huolenaiheena ja ovat mukana pyrkimässä samaan tavoitteeseen, tasapainoiseen kasvuun, vakauteen, työllisyyteen ja yhteiskunnalliseen edistymiseen, kuten EU-perussopimuksissa on todettu. Tämä edellyttää sitä, että arvioidaan ja koordinoidaan politiikkaa etukäteen ennen kuin tehdään kansallisia päätöksiä, ei pelkästään jälkikäteen, kuten hyvin pitkälti on tehty aiemmin. ilman myöskin riittävää menestystä politiikan koordinoinnissa. Siitä syystä Euroopan ohjauskauden ydin on nimenomaan se, että mahdollistaa tämä etukäteiskoordinointi. Ja juuri siitä syystä olettekin näin varhaisessa vaiheessa mukana ja se on erityisen tärkeää tässä pyrkimyksessä Tämä vuosi 2012, hyvät naiset ja herrat, on ensimmäinen, jossa niin sanottu six-pack-lainsäädäntö on voimassa. Meillä oli pilottijakso viime vuonna, mutta nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa six-pack on voimassa. Ja tämä ensimmäinen tärkeä sääntö, rypäs mahdollistaa sen, että jäsenvaltioiden makrotaloudelliset ja verotukselliset epätasapainotilat voidaan tunnistaa paljon aiemmin kuin ennen on voitu tehdä. Erityisesti euroalueella taloudelliset ja finanssi yhteenliittymät ovat niin syviä ja yhden jäsenvaltioiden päätöksen vaikutukset toisiin ovat niin suoria, että yhä syvempi integrointi talous- ja rahaliiton kitkattomalle toiminnalle on välttämätöntä. Siitä syystä uuden finanssipoliittisen sopimuksen seurauksena, jossa mukana ovat siis 25 jäsenvaltiota ja olettaisin, että nämä myös sen ratifioivat, niin tuon, tuon uuden finanssipoliittisen sopimuksen mukaisesti, joka marraskuussa solmittiin, on pyritty budjettivalvonnalla ja vahvennetulla euroalueen jäsenvaltioiden valvonnalla pyritty vahvistamaan sixpackia. Ensimmäinen mahdollistaa sen, että voidaan valmistella kansallisia budjetteja rinta rinnan ja arvioida niitä Euroopan unionissa ennen kuin ne lopullisesti hyväksytään. Toinen osio mahdollistaa sen, että voidaan vahvistaa riskitilanteessa olevien valtioiden valvontaa ja katsoa, miten rahoitusvakaita ne ovat. On selvää, että ehdottamamme ehdotukset merkitsevät aika kauaskantoisia eurooppalaisia politiikan koordinointeja. Ehdotus budjettivalvonnasta sisältää jopa mahdollisuuden komissiolle vaatia uudet, uutta budjettisuunnitelmaa jäsenvaltiolta siinä tapauksessa, että erittäin vakavasti on rikottu budjettipolitiikan velvoitteita. Miksi näin? Ihan vain siitä syystä, että halutaan varmistautua siitä, että jäsenvaltiot kunnioittavat juuri niitä sääntöjä, jotka ne itse ovat, josta ne itse ovat päättäneet Euroopan unionissa. Kaikista näistä säännöistä on päätetty yksimielisesti neuvostossa 27 jäsenvaltion toimesta yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja meidän tehtävämme komissiona on varmistautua siitä, että näitä säännöksiä noudatetaan ja että me kaikki teemme niin kuin opetamme. Eli teemme kotimaassamme niin kuin opetamme Euroopassa. Olen vakaasti vakuuttunut siitä, että tämä kaikki on tarpeellista talous- ja rahaunionin toiminnan kannalta niin, että voidaan saada siitä riittävän vankka, jotta se voi kestää sellaiset talouskriisit kuin mitä äsken olemme saaneet kokea ja jossa edelleen olemme. Varmasti on myöskin aivan selvää se, että ennaltaehkäisy on aina parempi kuin jälkikäteiskorjaus. Se on nimenomaan eurooppalaisen ohjauskauden kova ydin ja uuden hallintomuodon kova ydin. Hyvät naiset ja herrat, Säännöt ja vaatimukset eivät sinänsä ole tavoitteita. Ne ovat vain välineitä, joiden avulla voidaan varmistaa se, että politiikka, joiden tavoitteena on saada aikaiseksi parempaa kasvua, työllisyyttä, vakautta, yhteiskunnallista edistymistä, voi, voidaan tehokkaasti täytäntöön panna. Politiikkamme ydin ja sisältö on se, että loppujen lopuksi tärkeintä on seuraava asia, jonka otan tässä lopussa esille. Aivan kuten edustaja Beres viittasi eu globaalina kumppanina, niin haluaisin kertoa teille G20-kokouksesta tänä viikonloppuna, koska se on osa sitä globaalia hallintoa, jossa Euroopan unionilla on luonnollisestikin erittäin vahva rooli. Ja jossa minulla on ollut mahdollisuus edustaa ministeri Margaret Vestiarin kanssa Euroopan unionia. Valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien kokous Mexico Cityssä äskettäin otti esille nämä globaalit haasteet ja tällä hetkellä mielestäni, tai tuolloin oli selkeästi nähtävissä myönteisempi lähestymistapa G20-kumppaneiden kanssa. On tärkeää, että G20 on hyväksynyt Euroopan tekemät edistysaskeleet, kun olemme pyrkineet pureutumaan tähän kriisiin ja olemme saaneet aikaiseksi tiekartaston vakautta ja kasvua silmällä pitäen. Olemme vahvistaneet finanssipoliittista vastinetta esimerkiksi Italiassa tai Espanjassa ja ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla on pyritty vähentämään finanssipaineita, jotka kohdistuvat pitkän aikavälin rahoitusoperaatioihin EKPn puolelta. Olemme myös pyrkineet rakentamaan parempaa hallintoa, täytäntöönpanemaan kasvua, parantamaan rakennetoimia ja saamaan Kreikan kestävälle polulle. G20-kumppaneiden ilmaisema vahva tuki määrätietoisuudellemme päästä tästä kriisistä yli ja päästä elpymisen tielle on ollut tärkeää. Vuosittainen kasvuselvitys tälle vuodelle käynnisti tämänhetkisen ohjauskauden ja se on tehnyt aivan selväksi sen, että er, eritelty ja kasvuystävällinen finanssikonsolidaatio on tärkeää luottamuksen palauttamiseksi. Kotitalouksien ja investoijien luottamus on tietysti erittäin tärkeä kasvun aikaansaattamiseksi. Konsolidointi kyllä sinänsä ei millään tavalla vie eteenpäin tätä meidän kasvupotentiaaliamme ja siitä syystä rakenneuudistuksia tarvitaan. Ne ovat oleellinen osa eurooppalaista talousstrategiaa ja kriisin vastaamista. Vaikuttaa siltä, että tässä nyt aika on loppumassa ja haluankin yhteenvetona todeta, että kasvupääseminen ja työpaikkojen luominen on tiukka haaste nyt kun tarvitaan ähm, nyt kun meidän, meidän täytyy suitsia näitä yleisiä kulujamme, mutta se on myöskin tärkeää, kun palaamme toiminnan pariin. Miettikääpä vain niitä uudistuksia ja mukautuksia, joita on tehty esimerkiksi Alankomaissa tai Tanskassa 80-luvulla, Ruotsissa ja Suomessa 90-luvulla tai Saksassa viime vuosikymmenen aikana. Irlanti ja Latvia ovat äskettäisiä esimerkkejä siitä, että taloudellinen elpyminen ja paluu kasvun tielle voidaan saada aikaiseksi kaikkein rankimmissakin olosuhteissa. Ei ole mitään syytä siihen, miksei tällaiset mm, saavutukset olisi mahdollisia mukaan lukien ohjelmamaissa muuallakin. Siitä syystä, vaikka Eurooppa onkin pienessä taantumassa, tällä hetkellä, niin nähdään vakautumisen merkkejä. Me tarvitsemme lisää päämäärätietoisia toimia, jotta voimme jatkaa tällä vakautuksen tiellä. Ja voimme todeta, että meillä on todellinen mahdollisuus siirtyä vakautuksesta kestävään kasvuun työpaikkojen luontiin. Minun uskoakseni tämä foorumi on aivan mainio väline tämän tyyppisen tavoitteen saavuttamiseen, ei pelkästään näkemysten vaihtoon, vaan myös hyvien käytänteiden vaihtoon. Tällä tavoin voimme parantaa myöskin yhteisten poliitikkojemme tukea, sillä nämä uudistukset ovat niin tärkeitä meille, meille kaikille eurooppalaisille, jotta menestyksellisesti voisimme nousta tästä kriisistä ja palata kasvun ja työpaikkojen luonnin maailmaan. Tätä kansalaiset odottavat meiltä. Kiitos. Kiitos paljon komissaari Rehn. Nyt annan puheenvuoron komissaari Andorille, joka on vastuussa työllisyyskysymyksistä, sosiaalista kysymyksistä ja osallistamisesta. Ja tässä vaiheessa pyydän niitä, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun, eivätkä ole vielä ilmoittautuneet, voivat käyttää siihen tarkoitettuja lomakkeita, joita on teille jaettu Rova, herra komissaari, olkaa hyvä. Thank you much, uh, Madam Chair, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilinen ja tänäinen kokous ovat tärkeitä jo sisällön puolesta, mutta myöskin sen puolesta, miten tämä prosessi tulee esiin. Nyt on hyvä, että on yksimielisyyttä siitä, että meidän täytyy edetä budjettikurin yli ja lisätä sosiaalista kohesiota ja työllisyyttä ja kasvua. Eurooppalaisen ohjausjakson ja taloushallinnon tavoitteena on parempi koordinointi talous- ja sosiaalipolitiikassa, ja tietysti pitää myöskin koordinoida talouspolitiikkaa, erityisesti Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Ja haluaisin puhua vähän näistä kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämänhetkinen ympäristö vaatii aikaista enemmän keskittymistä työpaikkojen luomiseen ja kasvuun, ja työttömyyteen pitää puuttua hyvin kiireellisesti. Oikealla politiikalla saadaan aikaan kasvua, ja kaikki tämä on käynyt selväksi epämuodollisessa neuvoston kokouksessa tammikuun lopulla, ja se vahvistetaan tämän viikon lopulla. Meidän täytyy varmistaa, että finanssipolitiikan konsolidaatio ei lisää kasvua esimerkiksi koulutuksessa ja aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa, johon liittyy esimerkiksi koulut, koulutus tai jotain annetaan työttömille. Meillä on sosiaalisia stabilaattoreita ja meidän täytyy löytää vastauksia asymmetrioihin ja suurempiin eroihin eri maiden talouksen välillä. Jotkut maat pärjäävät erittäin hyvin ja joissain maissa on – sitten paljon työttömyyttä ja taantumaa. Kasvuselityksessä ja muissa asiakirjoissa on havaittu nämä kasvu- ja sosiaaliset kysymykset painopistealueena. Ja ensinnäkin painopistealueen pitäisi olla se, että ponnistellaan enemmän työpaikkojen luomiseksi Euroopassa, pitää puuttua nuorisotyöttömyyteen, se on komission painopistealue – ja me olemme toteuttaneet kaikkea, mitä olemme voineet onnistuaksamme tässä tehtävässä kaikkein hankalimmissa jäsenvaltioissa. Meillä on kahdeksan työryhmää, joista Barrosokin ilmoitti neuvoston kokouksessa. Jäsenvaltioissa pitäisi olla laajoja strategioita nuorisotyöttömyyttä silmällä pitäen, jossa katsotaan millaisia tarpeita on ja jossa ehdotetaan konkreettisia toimia kansallisella tasolla. Sitten pitkän ajan työttömyys vaatii aktiivisia työmarkkinatoimia, jotta voidaan ehkäistä se, että työttömyydestä tulee rakenteellista ja että sosiaalinen syrjäytyminen ei lisäänny. Sitten sosiaaliturvajärjestelmien niitä tulee vahvistaa, jotta ne ehkäisevät sosiaaliselta syrjäytymiseltä ja köyhyydeltä ja eivät lisää sosiaalista levottomuutta tai syrjäytymistä. Ja tähän pitää liittää aktiivisia strategioita. Ja myöskin koulutusta on uudistettava ja tehostettava. Meillä pitää myöskin olla varhaiseen varoitukseen järjestelmä, jolla voidaan estää koulupudokkaiden syntyminen. Tarkoituksena on ollut keskustella Korisille ja Beresin mietinnöistä, jotka hyväksyttiin edellisessä parlamentin täysistunnossa ja neuvoston päätelmissä, jotka liittyvät työllisyyskysymyksiin jäsenvaltioissa, joissa tuetaan näitä painopistealueita. Kriittinen kysymys on nyt täytäntöönpano. Paljon tarpeellisista toimista on toteutettava jäsenvaltioiden tasolla, mutta meillä on myöskin kriittisiä välineitä ja aloitteita EUn tasolla. Ja aluksi haluaisin puhua rahoitusvälineistä, joita tarvitaan parempaan täytäntöönpanoon Erityisesti työllisyyden alalla mainitsisin sosiaalirahaston, globalisaatiorahaston, EURES, Progress ja mikroluotto-ohjelman. Tällä hetkellä komissio ehdottaa, että näitä rahastoja uudistetaan seuraavalle kaudelle. Ja tämä liittyy ESFn, ERF, SFn innovaatioon johon on otettu mukaan EURES ja mikroluottoaloitteet. Kun näitä ehdotuksia laadittiin, komissio kiinnitti erityishuomiota siihen, että ne yhdistetään suoraan eri välineiden kautta päätavoitteeseen, jotka on kirjattu Eurooppa 2020-strategiaan ja erityisesti sen työllisyystavoitteisiin. Myöskin tarkoituksena on selkeyttää yksinkertaistaa menettelyitä Niistä nyt keskustellaan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, ja olemme saaneet myöskin useita kommentteja kansallisilta parlamenteilta. No, tämä on tietysti ihan järkevää, mutta on tärkeää, että me unohda varsinaista tavoitetta, kun keskustelemme näistä yksityiskohdista. Jos olemme tosissamme kasvun ja työllisyyden edistämisen suhteen, meillä ja jäsenvaltioilla on oltava välineitä tämän toteuttamiseksi. Uudet mahdollisuudet tähtäävät siihen, että voidaan edistää täytäntöönpanoa suunnitelmien osalta, jotka torjuvat nuorisotyöttömyyttä. Me olemme keskittyneet kahdeksaan jäsenvaltioon, joissa on kaikkein pahin tilanne nuorisotyöttömyyden osalta. Ja jos on muita kysymyksiä, niin olen valmis kertomaan teille yksityiskohtaisemmin näistä ohjelmista. Sanoisin vielä, että komissio esittelee alustavan arvioinnin näistä aloitteista epämuodollisessa työllisyysneuvoston kokouksessa huhtikuussa. Työpaikkojen luominen vaatii uusia ideoita, uusia aloitteita ja ehdottomasti myöskin päättäväisempää toimintaa. EU 2020 strategian täytäntöönpano, jotta saadaan aikaan osallistuvaa kasvua riippuu siitä, millä tavalla se pystyy luomaan työpaikkoja, jotta voidaan vastata rakenteellisiin muutoksiin. Suurin haaste on talouden vihertäminen, kestävyys, teknologinen muutos, erityisesti ICT, vallankumous ja demografiset muutokset, siis väestön ikääntyminen. Myöhemmin keväällä esittelen työllisyyspaketin, jossa on uusia aloitteita, jotta työllisyyspolitiikka voidaan paremmin liittää Eurooppa 2020 lippulaiva-aloitteisiin. Tässä paketissa keskitytään välineisiin, joita tarvitaan, jotta voidaan ylläpitää työmarkkinoiden dynamiikkaa. Meidän täytyy puuttua siihen, että taidot eivät vastaa työelämän vaatimuksia, meidän täytyy edistää lisä, liikkuvuutta. Ja puheenjohtajavaltion kanssa myöskin täytyy selittää, mitä kaikki tämä EU-slangi oikeastaan tarkoittaa. Myöskin pitää olla tiukempaa taloushallintoa Sixpackin avulla, ei pelkästään valvontaa, vaan myöskin koordinointia finanssi- ja talouspolitiikan osalta ja myöskin pitää ennaltaehkäistä makrotalouden epätasapainoja. Tässä uudessa hallinnossa Euroopan ja kansallisten parlamenttien mukanaolo on olennaista monista syistä. Demokratian vuoksi, avoimuuden vuoksi ja päätöksenteon vuoksi. Siksi taloudellinen vuoropuhelu, jota käydään uusien sääntöjen nojalla, on erittäin tärkeää. Ja sitten vielä toinen aspekti, joka liittyy tähän taloushallintoon ja joka on keskeistä – jotta toteutettavat uudistukset ovat tasapainoisia. Taloushallintoa on täydennettävä vahvemmalla työllisyys- ja sosiaalipolitiikan koordinoinnilla. Tämä on osa neuvoston päätelmiä. No, tämä yhtälö ei aina ole helppo, koska useinhan kyse on akateemisesta tuesta. Tähän liittyy sekä makro- että mikrotalous. Ja tietysti voidaan edelleen keskustella ja tutkia näitä kysymyksiä, eli miten luodaan johdonmukaisuutta. Mutta yksi asia on varma. Työttömyys, tuottavuus ja kilpailukyky ovat indikaattoreita, jotka voivat heijastella makrotalouden epätasapainoja. Kun ne liittyvät työmarkkinoihin, silloin diagnoosi ja resepti vaativat enemmän panostusta neuvostolta. Meillä on erilaisia mekanismeja tiedonvaihdossa ja hyvien käytänteiden vaihdossa, työllisyys- ja sosiaalikysymyksissä, mutta lopuksi haluaisin kuitenkin korostaa vielä, että tämä ei riitä. Meidän täytyy tehdä enemmän kuin vaihtaa hyviä käytänteitä ja meidän täytyy valvoa myöskin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanoa. Komissio tekee ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla voidaan parantaa työntekoon ja uskon todellakin, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli tällä saralla ovat erittäin tervetulleita ja me tuemme niitä. Ja siksi tänäinen keskustelu on myöskin meille niin tärkeä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le. Kiitos paljon, hyvä komissaari. Nyt käynnistämme keskustelun tästä istunnonosiosta. Minulla on hyvin paljon puheenvuoron pyytäjiä, niin valitettavasti minun täytyy jälleen kerran pyytää teitä rajoittamaan puheenvuoroni kahteen minuuttiin. Ensiksi annan puheenvuoron herra Philip Marinille, joka edustaa Ranskan senaattia, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. President. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Minä tulin tänne jo eilen aika skeptisenä paikalle pohdiskelin, mikä tulee olemaan tämän kokouksen substanssi ja hyöty. Nyt kun olemme lopettelemassa tätä kokousta, niin minun loppupäätelmät ovat keskiväliltä. Täältä on noussut esille hyviä ja huonoja asioita. Tämä tapaaminen on hyvä, se on se hyvä puoli. Täällä on toimielimiä, on toimielimiä, Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja. Huonompi asia on se, että tätä pitäisi valmistella enemmän. Meidän pitäisi valmistella enemmän konkreettisista aspekteista, ihan itse esityslistasta aloittaen. Ja pitäisi välttää sitä, että taas käydään uutta parlamentaarista keskustelua, eli jokainen luo uuden parlamentin, jokainen kertoo omista kokemuksistaan. Sehän on hyvä ja välttämätöntä, hyvää dokumentaatiota kuulla brittikonservatiivien mielipiteitä esimerkiksi, mutta ei se nyt ole ihan tämä varsinainen aihe tälle kokoukselle. Samalla tavoin kuin viimeisimmät komissaarin lauseet, joissa puhutaan yleisesti, poliittisesti korrekteista yleisarvioista. Eihän se tuo meille mitään meidän omaan työskentelyymme. Jos me haluamme näistä kokouksista tapaamista hyödyllisiä, ne voivat olla hyödyllisiä, meidän pitäisi määritellä konkreettiset aiheet niille. Sixpack, kaksi paketti, uudet sopimukset, uusi hallitusten välinen sopimus. Ne tulevat syvällisesti muuttamaan meidän kansallisten parlamenttiemme työskentelytapoja. Meidän pitää koordinoitua. Meillä pitää olla realistinen, tekninen lähestymistapa. Tämähän on parlamentaarista parlamentaarikkojen ammattityötä. Kyllähän on helppo muodostella kauniita lauseita, miellyttääkseen lausua poliittisesti korrekteja lauseita. Ja olisi joskus ehkä hyvä, että yleinen mielipide edes kuule kaikkea tätä, mitä lausutaan. Rouva puheenjohtaja, minä tulen erittäin mielelläni tänne uudelleen, jos vain tätä eksersiisiä voitaisiin vähän parantaa ja kehittää. Kiitos hyvä kollega Gall, joka edustaa Irlannin parlamenttia. Olkaa hyvä. Um, Madam Chairperson. And... Kiitoksia. Enough. thank you, Madam Chairperson. Thank you. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että meillä on mahdollisuus puhua tässä tärkeässä kokouksessa. Aloite on oikein hyvä. Olemme saaneet oppia paljon, kun olemme saaneet kuulla myös muiden jäsenvaltioiden näkemyksiä. Itse mielestäni tämä on ollut oikein mukavaa siinä suhteessa. Yksi niistä asioista, joita ei ole käsitelty riittävästi täällä tänään joka on tärkeä asia, ja kaikki tietysti tulevat omista lähtökohdistaan, koskee pankkeja ja pankkikriisiä, ja siihen viitattiin tällä foorumilla, jossa on aiemmissa kokouksissa eilen saimme kuulla, että 23 miljoonaa pk-yritystä kautta Euroopan unioni olemassa ja 23 miljoonaa ihmistä myös työttöminä. Irlannissa, jos tämä nyt laittaa oikeisiin mittasuhteisiinsa, ja sen Tormakin ovat hyvin tietoisia siitä, että meillä on 10 prosentin budjettialijäämä, mutta sen lisäksi meillä on vielä valtava valtionvelka. ei puolet siitä koostuu pankkilainoista, pankkiveloista, joka ylittää 19 prosenttia BKT ensi vuonna. Ja korjaavan toimenpiteisiin on ryhdytty. 15 prosenttia BKT on nyt jo otettu käyttöön korjaavissa, korjaaviin toimenpiteisiin taloudesta. Nämä ovat ne haasteet, joita meillä on, plus se haaste, joka pankkijärjestelmä asettaa riippumatta uudelleen pääomittamisesta, ei kykene vielä pääsemään jaloilleen. Ja kysymyksenä on kaksi osaa. Niin mikä on Euroopan rooli ja EKPn rooli, kun halutaan ratkaista pankkikriisiä ja sitä valtavaa velkavuorta, joka on kertynyt? EKP aikoinaan äh, lainasi hyvin edullisesti paljon rahaa ja se ei kuitenkaan auttanut talouksia ja meidän täytyy tietysti nyt sitten pyrkiä toisella tavalla eteenpäin. Me olemme myös kansallistaneet erittäin huonon pankin ja se on maksanut valtavasti veronmaksajille. Se on pelastanut pankkeja kautta Euroopan. Haluaisin vain kuulla muilta jäsenvaltioilta siitä, että miten voidaan saada lainaa pankilta ja mikä on jäsenvaltioiden näkemys Puhuitte tässä 90-luvulta Ruotsista ja Suomesta. Mikä on ollut kokemus sieltä? Kiitos kollega rouva Kukma Kutra, joka edustaa Kyproksen edustajan huonetta. Κυρία Πρόεδρε, ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από διάφορες κατευθύνσεις. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olemme paljolti samaa mieltä niistä huolista, joita on täällä tuotu esille. E, varsinkin silloin, jos puhutaan budjettikurista. Tässä on kyse siitä, että muutetaan paljon joka budjettikurin nimissä. Kuitenkin joskus mielessä voi, jossakin mielessä voi rajoittaa valtioiden suvereniteettia. Ja, mutta tämän tarkoituksena on kuitenkin tasapainottaa budjetointia pitkällä aikavälillä, mutta kysymys on myös sosiaalisesta verkostoista, miten kyseenalaistetaanko tässä työntekijöiden saavutukset, asetaanko rikkaat vastaan köyhät ja halutaanko tässä vahvistaa työttömyyttä. Työttömyysluvut ovat ainakin olleet nousussa monissa maissa. Kreikan kansan elinolosuhteet tällä hetkellä eivät johdu kansan geneettisestä laiskuudesta missään nimessä tai myöskään jostakin masinoinnista Kreikan suhteen. Kaikki tämähän johtuu kriisistä ja minun mielestäni ei saa toimia sillä tavalla, että budjettitasapaino on tavoite itsessään kasvun ja työllisyyden kustannuksella. Meidän täytyy painottaa menopuolta julkisia menoja tutkimuksessa, vihreässä kehityksessä. Tuki PK-yrityksille on tärkeää. Kuulin komissaarin puhuvan työllisyydestä että kaikki elementit olisivat yhtä tärkeitä. Minä haluaisin korostaa sitä tosiseikkaa, että me tarvitsemme uutta kasvu- ja vakaussopimusta, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat seurata mallia, jotka ovat peräisin jokaisen maan elinolosuhteista. Eikä olisi kyse siitä, että pakotetaan jotkut maat, ja tämä pakote tulisi joiltakin niin sanotusti tärkeimmiltä mailta. Kiitos. Nyt Ranskan senaatin edustaja, sen jälkeen Rova Sanchez Camacho. Ensiksi Ranskan senaatti. Kiitos Rova puheenjohtaja. Minä haluaisin olla iloinen tämän kokouksen pidosta. Euroopan parlamentin edustajien ja Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten parlamenttien edustajien välillä. Haluaisin korostaa kuitenkin euroalueen erityisominais, erityisominaispiirteitä kuten ehkä monet muutkin täällä, niin minä olen hyvin kiintynyt eurooppalaisiin yhteisömetodoihin. Euron siirtyminen muutti kokonaistilannetta niille valtioille, jotka luopuivat omasta valuutasta. Siitä lähtien, kun maa on euroalueella, sillä ei ole enää mahdollisuutta tarkistaa rahapolitiikkaansa omalla tavalla. Totta kai se on meille yhteinen valtio, mutta ne maat, jotka eivät ole euroalueessa, voivat korjata omaa rahapolitiikkaansa pariteettipolitiikan avulla. Mutta näin ei ole euroalueen maiden kohdalla. Ja tämä pitää pitää mielessä. Se on erittäin vahva tekijä. No sitten kun tapahtuu joku onnettomuus. Meillähän oli kasvu- ja vakaussopimus. Ja siihen euro kuului tavallaan osana omistajana. Ja siinä pitää ottaa huomioon työtapaturmat. Kun työtapaturma tapahtuu, sen vaikutus kansallisiin budjetteihin on erittäin kova – silloin kun pitää muodostaa joku eurooppalainen rahoitusvakausrahasto, meillä pitää olla myös tämä rahoitusvakausväline. Mutta pitäisikö myös euroalueiden, pitääkö euroalueen ulkopuolisten maiden osallistua tähän? Ei, vaan euroalueiden maiden pitäisi osallistua tähän rahoitusvakausvälineen rahoittamiseen ja silloin niiden budjetit voivat nousta huomattaviin summiin. Mielestäni tämä kyllä edellyttää erityistaloudenhoitoa euroalueella. Otan huomioon, että kaikki EUn jäsenmaat ö, omaavat ehkä kutsumuksen liittyä joskus euroalueeseen, mutta tällä hetkellä euroalueen tilanne on sellainen, että meidän pitäisi hyväksyä aivan erityinen hallintomenetelmä ei pidä tyytyä mihinkään demokratian tarjoamaan alibiin. Meidän hallitusten pitäisi, hallitusten, jotka ovat olleet ehkä hyvää tarkoittavia komission suhteen vuonna 2000-2009, mutta ehkä he ovat pyrkineet miellyttämään liikaa komissiota, mutta parlamentaarikojen pitää harjoittaa tiukempaa valvontaa. Tietyssä mielessä ehkä joskus harjoittaa painostusta sen suhteen, että euroa hallinnoitaisiin paremmin. Ro, kiitos kollega Rova Sanchez Camacho, joka tulee Espanjan senaatista. Rova Sanchez Camacho, olkaa hyvä. Muchas gracias, querida presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää tästä parlamentin välisestä kokouksesta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Täällä on mukana myöskin komissio ja neuvosto. Tämä on ollut erittäin hedelmällistä ja tarpeellista tälle yhteistyölle, jota meillä kansallisilla parlamentilla on ohjausakson suhteen. Pari huomiota. Ensinnäkin liittyen EUn budjettiin ja investointeihin – ja rakennerahastot ja sosiaalirahastot ovat tärkeitä kasvun osalta jäsenvaltiossa. Ja puhun nyt kummallekin komission jäsenelle näiden kysymysten osalta. Ensinnäkin avut, joita annetaan nuorisotyöttömyyteen. Ja eilenhän komission jäsen puhui, että nyt ollaan pohtimassa sosiaalirahaston apua Espanjalle ja tätä ollaan ohjelmoimassa – vaikka kategoriamme on muuttanut, mutta nuorisotyöttömyys on niin vakava ongelma ja erityisesti myöskin pitkäaikaistyöttömyys. Mutta korostaisin myöskin näitä apuja ja euroobligaatioita liittyen energian, liikenteeseen ja digitaaliseen ympäristöön. Ja eurooppalaisissa verkoissa priorisoidaan euroobligaatioita, kun kyse on tärkeistä infrastruktuureista, esimerkiksi Välimeren käytävä, joka on tärkeä talouskasvulle ja kilpailukyvylle Espanjan osalta. Ja lopuksi itse tietysti kannatan sitä, että finanssipolitiikan konsolidointi ja budjetin konsolidointi ovat kasvuun liittyviä toimia, koska niillä taataan rahoituksellinen vakaus, kuten ECOFIN neuvoston puheenjohtaja sanoi, ja ne luovat myöskin vakautta ja luottamusta. Mutta myöskin meillä pitää olla kasvuun tähtäviä toimia ja finanssipoliittiset toimet. No niistä kysyisin nyt täällä. Kun ajatellaan Espanjaa, Esimerkiksi eilen saimme kuulla, että alijäämätiedot ovat 8,5 eikä 6, 6 prosentin tietoja, kuten tälle vuodelle. Eli kun tapahtuu tämän tyyppisiä muutoksia, 2,5 prosenttiyksikköä 8,5 prosentista kuuteen, ja sitten kyseessä on 40 äh, miljardia. Eli haluaisin kysyä komissiolta, voisiko olla jonkinlaista joustavuutta kriteerien osalta mikä liittyy finanssipoliittisen ja budjetin konsolidointiin. Minun hallitukseni ei ole valmis nyt täyttämään näitä ehtoja. Kiitos komis, hyvä kollega. Sen jälkeen edustaja Irlannin edustajahuoneesta, sen jälkeen Karika Poljeto. Thank you, um, Madam Chair. Um, there's been a great... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Täällä on puhuttu paljon siitä, miten tarvitaan finanssikuria ja finanssikurin ja kasvupolitiikan välistä yhteyttä. Täällä on puhuttu siitä, että tuo finanssikuri on tarpeellista, mutta ei riittävää varmasti. Kaikki olemme samaa mieltä tuosta luonnostelusta. Kuitenkin yksi niistä ongelmista, joka minulla on nyt kahden päivän keskustelujen jälkeen, on se, että meillä on eritasoinen selvyys, kun puhutaan demokraattisesta vastuullisuudesta ja siitä, että näitä asioita täytyy käsitellä vaalipiirissämme, mitä noilla täytyykin tehdä joko kansanäänestyksen tai normaalin parlamentaarisen prosessin puitteissa, niin minusta meillä täytyy olla välineet käytössämme, jotta voimme paljon selvemmin ottaa kantaa tähän toiseen näkökohtaan, joka koskee siis kasvupolitiikkaa. Me olemme kiertäneet kehää tässä nyt monien päivien ajan. Ja tietyllä tapaa, hyvä puheenjohtaja, jos kysytte kysymyksen siitä, mitkä ovat kasvupolitiikan osiot, se riippuu siitä, keneltä te puhutte. Sillä en sanoisi, että ei mitään politiikkaa ole, sillä tällä hetkellä komissio sen Andor selkeästi aivan kiitettävästi selvensi tätä politiikkaa. Mutta on paljon erilaisia asioita. Jotkut puhuvat esimerkiksi siitä, että rakenneuudistuksia tarvitaan. Jotkut puhuvat taas rakennerahastojen vivuttamisesta tietyllä tavalla. Nämä ovat kaksi asiaa, mutta eivät samoja. Komissiosta puhuttiin eilen, puhuttiin 2020 strategiasta, mutta hän myös huomautti, että hän on saanut 12 jäsenvaltiosta kirjeen, joka liittyi kasvuun ja kasvun vaatimuksessa. Siinä ei mainittu 20-20 ollenkaan. Mikä siis tarkalleen ottaen on kasvupolitiikka? Jos minä käyn Irlannin äänestäjien puoleen, onpa se sitten kansanäänestyksen tai parlamentin kautta, niin minulla on tämä finanssipoliittinen sopimus 11 sivua kädessäni ja sen voin ehkä selittää heille, koska siinä on selvyyttä mutta tietysti on myös ristiriitaisuuttakin. Voiko minulla olla käde, toisessa kädessäni jotain suhteessa kasvupolitiikkaan? Millä tavalla voimme äänestäjien kanssa viestittää paljon tiukemmin siitä, mistä on tarkalleen ottaen puhumme, vain että sanotaan yksinkertaisesti, että jos tuette tätä, niin hyvä lopputulos seuraa siitä. Kiitos edustaja Karika Fojeto, olkaa hyvä. Euroopan parlamentista. Hän ei näytä olevan paikalla. Edus, Tanskan parlamentin edustaja herra Joel, olkaa hyvä. Thanks a lot, Madam Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille erittäin hyvästä keskustelusta näiden kahden päivän aikana. Monet kollegat ovat korostaneet, ja sanoin tämän myöskin paneelisaamulla, että kansallisen parlamentin edustajina meillä on velvollisuus kahtalainenkin. Meillä on velvollisuus puolustaa ja selittää, mitä tapahtuu Euroopan tasolla, kun ajatellaan finanssipolitiikan konsolidointia ja työpaikkojen luomista, mutta meillä on myöskin oikeus olla mukana kansallisina parlamentteina vuoropuhelusta käydään. Ja siksi tämä kokous on erittäin hyvä. Katson kuitenkin, että me emme ihan vielä ole päässeet asioiden loppuun tässä kokouksessa ja milloin komissiolle kysymyksiä. Monet ovat puhuneet työpaikkojen luomisena, että se on keskeistä, jota kriisistä selvitään, ja varmaan tästä olemme kaikki samaa mieltä. Ja nyt kysymys on, miten tulkitaan niitä asioita, joita on otettu finanssipoliittisen sopimuksen tavalla, jolla voitaisiin luoda kasvua ja työpaikkoja. Ja tarkemmin, kun meillä on tämä vuotuinen kasvuselvitys ja maakohtaiset suositukset, meidän täytyy ehdottomasti varmistaa, että kansalliset parlamentit ovat mukana tässä keskustelussa ja että he jatkavat tätä keskustelua sitten omissa parlamenteissaan. Itse olen hallituspuolueen jäsenen ja uskon, että komissio voi käydä tätä keskustelua ministeriöiden kanssa, mutta monissa maissa meidän täytyy laajentaa keskustelua hiukan. Ja kun tiedämme, että sama malli ei sovi kaikille, ja meillä pitää kuitenkin olla yhteisiä periaatteita, haluaisin kysyä, mikä on komission strategia, millä tavalla tämä selitetään – kansallisten parlamenttien jäsenille. Tällä viikolla on keskusteltu laajaan Euroopasta, eli nyt kysyisin, kenellä on oikeat laskelmat, hallituksella vai komissiolla? Eli kiitoksia. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Kiitos paljon, hyvä kollega. Nyt annan puheenvuoron kahdeksi minuutiksi edustaja Serkasille Euroopan parlamentista. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Rouva, hyvä komissaari Rehn, muutama kysymys teille. Miksi meidän kansalaisemme, meidän parlamentaarikomme, kun me puhumme kons- talouspoliittisesta konsolidoinnista, niin puhumme vain tästä näistä perusasioista. Eikö voitaisi miksi, me, miksi me puhumme vain menoista, miksi me puhu tuloista, miksi ei puhuta positiivisesti tulopuolen asioista? Me olemme ihan kyllästyneitä siihen, että aina äh, puhutaan, että äh, Brysselissä sanotaan, että pitää leikata menoja ja perustaa uusi veropohja. Eikö olisi muuta mahdollisuutta harjoittaa tätä finanssipoliittista konsolidaatiota? Minä tulen maasta, jossa, tämä maa, jossa kärsitään erittäin paljon tästä finanssipoliittisesta konsolidoinnista. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma, halutaan leikata, mutta eikö pitäisi luoda vaurautta, luoda tuottavuutta, toimeliaisuutta. Komissaari Andor, kiitos paljon teille, koska te vedätte hyvin tärkeää taistelua, kun te haluatte saada työllisyyttä eurooppalaiselle agendalle, varsinkin niissä maissa, jotka tekevät näitä tarkistus- ja korjausohjelmia. Älkää unohtako tätä dimensiota, tätä ulottuvuutta. Minä haluaisin puhua teille tästä. Espanjalainen kollega sanoi, että minun maani Espanja niin pitäisi puhua myös näiden nuorten tulevaisuudesta, ei vain lyhyen aikavälin sopimuksista, ei vain oikeuksista, ei vain sopimuksista, jotka ovat tavallisesti näkyvät tilastoissa vain todellisista työsopimuksista. Työsopimukset tarkoittavat lisäarvoa, jotka, työsopimukset, jotka ovat laadukkaita. Ei meille riitä, että puhutaan vain työllisyydestä. Pitää saada laadullista työllisyyttä aikaan, jotta voisimme puhua näistä, näille nuorille tulevaisuudesta ja heidän elämänsä jatkuvuudesta, etteivät he vain jonkinlaisia objekteja, joitakin, joitakin välineitä, joiden avulla parannetaan tilastotieteitä. Tämä on rakenteellinen ongelma, tämä on myös meidän yhteiskuntamme tulevaisuuden ongelma. Komissaari Andor, sanokaa meille nyt jotakin, sanokaa, että meille koko hallitukselle, että saisimme laadullista työllisyyttä tästä eteenpäin Pyydän anteeksi kolmelta kollegalta nyt, jo ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta meillä on enää riittävästi aikaa, joten annan välittömästi puheenvuoron ministerille. Hän saa noin viisi minuuttia aikaa vastata kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka hän, joihin hän katsoo voivansa vastata, jotka on hänelle osoitettu. Well, first of all, thank you very much. Ensinnäkin kiitoksia kovasti. Usea kysymys on tullut esille ja Minusta ne kaikki käsittelevät samaa asiaa, tasapainoa konsolidaation ja kasvun välillä. Millä tavalla se voidaan saada toimimaan oikealla tavalla? Koska jos ei rahaa käytetä, niin mistä kasvu saadaan? Näin ajattelisin ensikädessä. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä keskustelussa on varmistaa se, että mitään tällaista itsestään syntyvää linkkiä rahankäytön ja kasvan välillä ei ole. Sillä jos katsotaan näitä valtionvelkaongelmia, niin meillähän se pitänyt olla valtava määrä kasvua. Siitä syystä mielestäni on tärkeää, että voimme saada aikaiseksi ratkaisua. Sillä jos meillä on finanssipuolten sopimus yhtäällä, niin mitä sitten meillä on toisaalla? Ja vaikea on tietenkin löytää näitä eurooppalaisia kasvumoottoreita – Sillä jos EU-budjetti nyt sitten hoidetaan niin, että varmistetaan, että kaikki eurot käytetään tutkimukseen, koulutukseen, vihreän siirtymiseen, niin se on hyvin vaikeaa poliittisesti. Toiseksi, jos varmistaudutaan siitä, että seuraava ö, yhtenäismarkkinoiden vaihe toimii, niin se on valtava poliittinen tehtävä. EU-patentit, digitalisointi, palvelut, mutta jos tämä voidaan hoitaa, niin silloin asiat saadaan hoitumaan. Meillä on ollut yhteismarkkinat aiemminkin ja näin voitaisiin saada ne uudelleen aikaiseksi ja paremmiksi, jos näistä hyvistä, tärkeistä vaiheista päästään eteenpäin. Kolmanneksi, ei kasvua Euroopassa ilman jäsenvaltioiden toimintaa. OECD esitti juuri äskettäin erittäin mielenkiintoisen tutkimuksen, joka koskee keskustelua siitä, miten rakenneuudistukset vaikuttavat lyhyen aikaväliin. Ja yksi näistä tärkeistä osioista, joka mielestäni on mielenkiintoinen, on se, että mitään suurta vahinkoa ei tapahdu uudistuksiin, jotka toimivat pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä työmarkkinoilla. Ja kysymys, joka varmasti on kaikkien huulilla, on työttömyys. Siitähän keskusteltiin parlamentissa myös muutama viikko sitten Strasbourgissa. Siitä keskusteltiin, kun puhuttiin makrotaloudellisista epätasapainotiloista. Sieltä on keskusteltu tänään. On tärkeää kuunnella, mitä komissio on sanonut. Eli, että Neuvosto on esittänyt suosituksia valtionhallitusten päämiehille sen suhteen, että paljon kokouksia pidetään huhtikuussa, jotta tämä asia tulisi selkeästi esille. Ja myös tuossa suhteessa monet asiat ovat hankalia, sillä se, että nuoret pääsevät työmarkkinoille on tietenkin aivan elintärkeää koulutuksen, ammattikoulutuksen, minkä hyvänsä avulla. Niin, että nuoret voivat saada vahvan jalansijan markkinoilla. Tärkeintä täällä tänään on kuitenkin varmistaa se, että konsolidointi ei jää jälkeen, koska tuo konsolidointi tarjoaa sen luottamuksen, jota poliittiset johtajamme eh, tarvitsevat, että he tekevät oikeat asiat, mahdollistavat sen, että voimme saada aikaiseksi oikeita investointeja tulevaisuudessa. On paljon myös keskusteltu finanssisektorista, mutta minusta se on, on valtavasti aliarvioitu sitä, miten paljon sitä toimialaa tarvitaan, joka on vakaa, hyvin toimiva, hyvin säännelty, niin että voidaan saada riittävästi investointeja ja matalat korkotasot pk-yrityksille, sillä ilman pk-yrityksiä taas ei ole mitään työllisyyden kasvua Euroopassa. Se, mitä minä otan tältä mukaan, niin on tämä tiukka keskittyminen näihin kysymyksiin ja tässä suhteessa myös liittoutuminen sen suhteen, että tehdään tämä vaikea työ, se merkitsee paljon poliittisia kompromisseja neuvostolta, komissiolta, Euroopan parlamentilta ja kansallisilta parlamentilta, jotta voidaan varmistautua siitä, että nämä kasvumoottorit todella toimivat. Kiitoksia. Madame la ministre. Kiitos paljon rouva ministeri. Komissaari Olli Rehn, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin espanjalaisen Euroopan parlamentin jäsenen esittämä kysymys. Sanchez Camachon kysymys, joka liittyi Espanjan finanssipoliittisiin tavoitteisiin. Vastaan tähän heti, koska tämä on yksi avain kysymyksiä Euroopan talous- ja finanssipolitiikassa tällä hetkellä. Ja tietysti tärkeää myöskin Espanjan kannalta finanssipolitiikan kestävyyden ja talouskasvun kannalta. Me tarvitsemme tietoja siitä, miksi sääntöjä on noudatettu ja minkä vuoksi. Me tarvitsemme myöskin tietoja budjettiluonnoksesta ja konkreettisista toimenpiteistä jotka johtavat finanssipoliittiseen konsolidointiin tänä vuonna. Nyt kun puhutaan siis tämän vuoden 2012 budjetista. Kun nämä tiedot on saatu, ja varmasti saamme ne tulevina viikkoina, maaliskuun aikana, niin sen jälkeen voimme arvioida, onko Espanja ryhtynyt tehokkaisiin toimiin taatakseen julkisrahoituksen rakenteiden kestävyyden. Kasvu- ja vapa- vakaussopimus ei ole mitenkään typerä, vaan siinä on keskitetty julkisrahoituksen rakenteelliseen kestävyyteen, ja se on tietysti myöskin meidän painopistealueemme, kun teemme arviointia. Nyt täytyy viitata siihen, mitä viime tiistaina viikko sitten ECOFIN-neuvostossa päätettiin yksimielisesti. Mukana oli siis tietysti myöskin Espanjan hallitus. ekofin neuvosto vahvisti, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa sitoumuksiaan kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjen mukaisesti. Ja silloin automaattiset vakauttajat toimisivat rakenne- ja finanssipoliittisissa mukautuksissa, ja näin voidaan myöskin taata pitkän ajan kestävyys julkisessa taloudenpidossa. Tämä on se mittatikku, jota komission arvioinnissa käytetään. Ja palaamme tähän kysymykseen sitten, kun meillä on kaikki tiedot asioista, jotka liittyvät viime vuoden virheisiin ja sitten tämän vuoden suunnitelmiin. Sitten irlantilaisen Delin esittämä kysymys. Eli mikä on EUn rooli ja Euroopan keskuspankin rooli, jos nyt oikein ymmärsin, liittyen päätöksiin, joita tehdään pankkisektorin osalta Irlannissa. No EKP tietysti saa puhua sitten omasta puolestaan, koska kunnioitan keskuspankin riippumattomuutta – Mielestäni on tärkeää, aivan keskeistä, jotta EUMFn ohjelma Irlannin hallitukselle, että pankki sektorin uudistaminen oli hyvin keskeinen osa tätä suunnitelmaa. Mehän tiedämme, että Irlannissa kyse ei ollut finanssipoliittisesta kriisistä, vaan pankkisektorin kriisistä, josta tuli sitten finanssipoliittinen kriisi. Ja siksi täytyy puuttua näihin perussyihin. Eli on varmistettava, että pääomapohjan vahvistaminen pankkisektorilla toteutetaan oikealla tavalla. Ja siksi 35 miljardia maksimissaan oli varattu ja sitten 25 miljardia ja uusimmat tiedot ovat jo alle näiden lukemien. Ja tätä tarvittiin pääomapohjan vahvistamiseen Irlannin pankkisektorilla ja sen uudistamiseen samanaikaisesti. Ja tämä on ollut tärkeää, jotta luottamusta on saatu takaisin Irlannissa. Sehän on vielä käynnissä tämä prosessi, mutta se on kuitenkin tuloillaan. Ja tällä tavalla Irlannin talous voi pikkuhiljaa elpyä, koska tarvitaan tervettä pankkisektoria, että talous voi toipua. Sitten Kukuma Koutra Kyprokselta kysyi Kreikan tilanteesta. Ja meidän täytyy keskittyä sekä finanssipoliittiseen konsolidointiin että myöskin kasvun ja työllisyyden edistämiseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että Kreikan talousmalli viime vuosikymmenenä ei ollut kestävä. Se pohjautui systemaattisesti siihen, että elettiin yli varojen. Ja finanssipoliittiset alijäämät ennen ohjelman alkua oli 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli finanssipoliittisen konsolidoinnin piti olla osana tätä pakettia, mutta nyt todellakin keskitymme paljon enemmän kasvun edistämiseen ja siksi komissio antaa nyt enemmän teknistä apua jäsenvaltioiden asiantuntijoiden rinnalla, jotta Kreikka pystyy uudistamaan hallintoaan ja talouttaan. Ja tässä on mukana tärkeitä alueita, kuten veronkierron ehkäisy ja verojärjestelmä, joka on tehokas ja oikeudenmukainen, koska kuten tiedämme, Kreikassa on veronkierto on ollut aivan liian yleinen ilmiö. Siihen pitää puuttua osana tätä koko pakettia. No, kysymyksiä tuli niin paljon, että en voi vastata kaikkiin, mutta sanoisin vielä, että irlantilaisten ja tanskalaisten kollegoiden kysymykset. Uusi finanssipoliittinen sopimus on tärkeä sellaisenaan, mutta samalla se on poliittinen sitoumus kansallisten hallitusten puolesta ja parlamenttien puolesta finanssipoliittiseen varovaisuuteen ja vakauteen. Ja sen täytäntöönpano sitten tapahtuu EUn sekundaarilainsäädännön kautta, Sixpackin kautta. Kiitos. Kiitos paljon komissaari Rehn. Komissaari Andor, teillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen kuin tulkit lähtevät pois salista, joten te saatte viimeiset sanat käyttää tässä kokouksessa. Uh, Madam Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin minäkin haluaisin lyhyesti vastata kysymyksiin, jotka liittyvät kasvuun, työllisyyteen ja Espanjaan, joka on kaikkein kriittisimmässä tilanteessa minulle kuuluvissa asioissa. Irlannin kysymys on myös vaikea, mutta nimenomaan työllisyyskysymyksessä Espanja on se, jolla on kaikkein huonoin tilanne. Mutta haluaisin näin alkuun käsitellä tätä kasvukysymystä lyhyesti, koska myös keskustelu, ulkoinen keskustelu on siihen keskittynyt. Minusta on tärkeää erotella lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin haasteiden välillä. Lyhyt aikaväli koskee sitä, millä tavalla voidaan saada uudelleen pontta talouteen. Ja tämä tekee rahoitussektorin kapasiteetista ja sen rakentamisesta ydinkysymyksen. Ja Euroopassa, kun meillä on niin toisinsa kovasti liittyvät taloudet, niin on tärkeää erotella nämä yksittäiset tapaukset, eikä mahdollista sitä, että vesitetään koko alueen eurooppalainen kasvupotentiaali. Nämä ovat mielestäni niitä lyhyen aikavälin tavoitteita, tärkeää on kuitenkin, että emme mahdollista sitä, että voidaan uhrata tämä pitkän aikavälin kasvupotentiaali mukaan lukien inhimilliset resurssit, jotka ovat niin tärkeitä pitkän aikavälin kasvulle silloin, kun teemme tällaisia lyhyen aikavälin vakautusponnisteluja. Siitä syystä samanaikaisesti, kun pyrimme saamaan aikaiseksi kestävää kasvua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, niin meidän täytyy investoida inhimillisiin voimavaroihin, emmekä saa mahdollistaa sitä, että työttömyyden korkea taso voi jatkua, varsinkin rakenteellisena työttömyytenä, koska se väsittää työvoiman työllistymistä ja luo tällaisen menetetyn sukupolven vaaran, mikä sitten johtaa koko eurooppalaisen yhteiskunnan ja talouden kärsimyksiin. Siitä syystä Euroopan 2020-strategia on niin tärkeä, vaikkakin jotkut niistä asiakirjoista, joita jäsenvaltioista tulevat, eivät suoraan viittaa tähän strategiaan, mutta konkreettisissa kohdin ne hyvin pitkälti liittyvät siihen ohjelmaan, jota nimitämme Eurooppa 2020-strategiaksi. Toinen tärkeä kohta tällä alalla, johon emme voi vastata kansallisissa yhteydessä erikseen, mutta yleisesti ottaen EU-ssa meidän täytyy pyrkiä syventämään EUn yhtenäismarkkinoita. Se on yksi näistä tärkeistä aloitteista, joka meillä on. Ja sen tavoitteena on myös kasvun takaaminen. Samassa yhteydessä meidän täytyy myös parantaa rakenne mm, rahastojen käyttöä välineenä. Ja siitä syystä on tärkeää yhdistää rahoitusvälineet investointiin, koska ilman tämän tyyppisiä EU-tason välineitä saattaa todellakin syntyä ristiriitoja taloushallinnon välillä ja sen kapasiteetin välillä, joka meillä on näihin haasteisiin pureutumisessa. Kuten totesin, Espanja on kaikkein kriittisimmässä tilanteessa. Siellä kaikkein korkein työllisyysasteen vallalla yli 20 prosenttia. Jos me pystymme vastaamaan Espanjan tilanteeseen, niin silloin kykenemme siihen myös kaikissa muissa hankalissa paikoissa Euroopassa. Meidän ei tulisi pyrkiä löytämään vain yhtä syytä tähän tilanteeseen eikä yhtä välinettä sen ratkaisemiseen, vaan tulisi käyttää monia välineitä. Työmarkkinauudistuksen täytyy olla yksi tärkeä osa toimintaa, mutta se pelkästään sellaisenaan ei riitä, vaan meidän täytyy löytää uusia investointitapoja, koulutusjärjestelmän kehittämistapoja. Meidän täytyy kehittää elinikäistä oppimista enemmän, jotta voimme helpottaa ja saada aikaiseksi joustavamman mukautumisen työmarkkinoilla. Espanjan talouden äh, taantuma johtuu tietysti myös talouden väärästä rakenteesta, eli teollisuuspolitiikalla pitäisi olla tärkeämpi rooli, kun pyritään luomaan kestäviä työpaikkoja ja hyvänlaatuisia työpaikkoja Espanjassa. Uskoakseni Espanja voi paremmin hyödyntää tätä kapasiteettiaan sosiaalitalouden kehittämisessä. Olen käynyt maissa, joissa on erinomaisesti saatu aikaan tuloksia tällä puolella ja voidaan välttää näin työttömyyttä. Esimerkiksi Baskimaalla on vain puolet työttömiä siitä, mitä muualla Espanjassa. Ja tietysti maan sisäpuolellakin voi olla hyviä käytänteitä, jotka voitaisiin paremmin jakaa siitä syystä, että epävirallinen talous on myöskin tällainen huolenaihe Espanjassa. Se pitäisi paremmin sisällyttää tähän oikeaan verojen maksavaan talouteen paremmin. Ja se mahdollistaisi myöskin tämän palapelin rakentamisesta. Se on tietysti hyvin vaikeudena. Mä samaa mieltä siinä kanssanne. Kiitos paljon, hyvä komissaari. Kiitos paljon kaikille keskustelun osallistujille. Me olemme nyt lopettelemassa kokoustyöskentelyä. Me tehän ymmärrä, että me vasta pääsimme aloittamaan, kun pitää jo lähteä sanoa näkemin. Muutamin sanoin haluaisin vain kertoa teille, että mitä Eurooppa-neuvostossa hyväksytään suuria linjauksia, budjettikysymyksiä kansallisten parlamenttien edustajille. On tärkeää, että me voimme käydä tällaista mielipiteiden vaihtoa seitsemän vuotta me olemme tässä parlamentissa jo rahasian, talous- ja rahasian valiokunnan kanssa järjestäneet tällaisia tapaamisia kansallisten parlamenttien edustajien kanssa ensimmäisen kerran. Nyt tämä toteutuu eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, uuden tulevan sopimuksen puitteissa, joka todella edellyttää budjettikonferenssin järjestämistä. Me olemme aloittaneet jo tämän käytännön. Meillä oli paljon puheenvuoroja, kolmen toimielimen edustajia, Ecofinin edustaja oli täällä, neljä komissaaria. Kaiken kaikkiaan minä uskon, että teidän liikkeelle lähtö antaa todella tälle eurooppalaiselle keskustelusen odottuvuudelle hyvän lisäarvon. Se antaa hyvää uutta dynamiikkaa. Minä toivon, että tapaamme ensi vuonna. Otetaan, kirjataan ylös kaikki ehdotukset, kommentit ja me voimme ehkä kehittää pienen työryhmän, joka voisi laatia sen ehdotuksen, miten voimme optimoida tämän, miten voimme elää tässä eurooppalaisessa parlamentaarisessa ulottuvuudessa, miten me määrittelemme politiikkojamme, koska mitä, mikään ei ole menestystarina, ellei, eh, jos, jos keskustelemme vain suljettujen ovien takana. Meillä pitää olla määrätietoista toimintaa parlamentaarikkojen kanssa, kaikkien eri tahojen kanssa, yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten rouva ministeri tässä ihan aiheellisesti sanoi. Minä toivotan teille hyvää kotimatkaa ja tavataan uudestaan ensi vuonna. Kiitos kaikille niillä, jotka istuivat sitkeästi loppuun asti. Kiitos meidän puhujia, meidän kaikkia kaikkia puhujia laadukkaasta panoksesta ja kiitän vielä tulkkeja, jotka ovat istuneet täällä vähän yli aikaa. Kiitos.